Good morning, ladies and gentlemen. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Voisitteko istua paikoillenne? Kiitos. Sillä olemme jäljessä jo hieman aikataulusta. Ja ehdottaisin, että aloittaisimme kokouksen, vaikka kaikki jäsenet eivät olekaan vielä paikalla valiokunnasta, mutta joka tapauksessa aloitetaan siis tämän päivän työskentely. Olette saaneet esityslistaluonnoksen tälle kokoukselle, aluekehitysvaliokunnan kokoukselle siis torstai 26. ja 25. helmikuuta, korjaan 26. helmikuuta ja haluaisin pyytää teiltä muutoksiestyslistaan, joka teillä jo on. Ensinnäkin koordinaattorit pitivät ylimääräisen kokouksen Strasbourgissa 11. helmikuuta. He päättivät nimittäin esittelijät neljään kiireiseen asiaan, Tämä listalta kohta 9. 12. Tiivistelmä. Koordinaattorin päätöksestä lähetettiin teille sihteeristön toimista viime viikolla. Pyytäisin teitä antamaan muodollisen hyväksyntänne tälle, että sisällytetään nämä asiat esityslistalle. Valiokunnan kokouksessa tänään kiitos. Toiseksi esityslistaluonnoksen luonnoksen julkaisemisen jälkeen komissio antoi parlamentille delegoidun säännöksen. Teille on jo annettu tästä ennakkovaroitus, sillä saitte siitä luonnoksen marraskuussa 2014 ja lopullisessa muodossa on 19. helmikuuta. Se koskee teknistä asiaa ja siinä korjataan viittauksia aikaisempiin delegoituihin asetuksiin. Näin ollen otetaan huomioon se, että Euroopan meri rahasto, kalastusrahasto astui voimaan. Parametin pitää hyväksyä se täysistunnossa ma- maaliskuussa tai olla hyväksymättä. Komissio pitää lyhyen esityksen delegoidusta säädöksestä tämän iltapäivän ohjelman aikana viimeisenä kohtana siis ja määräaika on kolmas maaliskuuta kello 12, jos on vastustusta tai jos on muita pyyntöjä siihen liittyen. Voidaanko tästä sopia, tästä esityslistan viimeisestä kohdasta tälle päivälle? Kyllä. Ja viimeinen muutos ohjelmassa. Tänään iltapäiväohjelma on kiireinen ja muutos sitten kohtien 9 ja 10 välillä, voidaanko ne hyväksyä, ja kohdat 11 ja 12, sillä esittelijä kohdassa 11 ja 12 johtuen heidän aikatauluistaan. Ne korvaavat kohdat 9 ja 10. Joten vaihdetaan vain näiden kohtien järjestystä. Sopiiko se teille? Pahoittelut, mutta minä olen esittelijänä AFKO-valiokunnassa, joka menee täysin päällekkäin tämän kanssa. Ja koska olen varjoesittelijä kohdassa yhdeksän, niin pyysin siirtämään omaa niin afk valikunnassa en voi vaihtaa toisen aikaan, joten voimme, emme voi muuttaa järjestystä, sillä muuten minä en pysty tulemaan paikalle. Tämä olisi tärkeä kohta. Olen varjoesittelijä. Haluan saada mahdollisuuden puhua ja työstää tätä asiaa, joten viime hetken muutos ei ole mahdollinen – mutta monet päällekkäisyydet, valiokuntien päällekkäisyydet johtavat siihen, että meidän pitää pyrkiä järjestäytymään, joten jos muutokset ovat viime tinkaan, niin asia ei toimi. Herra Van Nistelrooy. Kiitos, minulle ei ole ongelmaa, mutta näin käy, että toisen esittelijän onni on toisen epäonni, ja, mutta te siitä päätätte, mitä tehdä. Kiitos oikein paljon. Valitettavasti herra Bustinaro ei ole nähdäkseni paikalla. Hän pyysi tätä muutosta, sillä hän on esittelijänä kohdan 11 ja 12 äh, lausuntoluonnoksissa, ja hän kirjoitti minulle, että hänen pitää lähteä aikaisemmin kokouksesta johtuen muista järjestelyistä. Mutta jos ette voi hyväksyä tätä, herra Van Nistelrooy oli hyvin ystävällinen hyväksymään muutoksen, jos se ei sovi teille. Onko muita huomautuksia? Ei kommentteja, joten pidetään esityslista järjestyksessä, joka meillä jo on. Kiitos, herra Van Nistelrooy, ystävällisestä tuestanne. Ja jatkamme sitten sitten nykyjärjestyksessä nykyjärjestyksessä neen, jotka mainitsin niin. Ja toimimme hyvin järjestäytyneesti ja pitäydymme aikataulussa näissä keskusteluissa. Jotenka näillä muutoksin hyväksyn, että esityslista on hyväksytty. Kiitos. Toinen kohta, pöytäkirjan hyväksyminen, eli 19-20. tammikuuta teillä on pöytäkirjaluonnokset siellä. Kokousasiakirjoissa ehdotan, niin kuin yleensäkin, paitsi jos on vastustusta tämä, tässä kokouksessa, niin ne hyväksytään. Onko kommentteja? Ei, kiitos, joten hyväksymme tämän. Kohta kolme, puheenjohtajan ilmoitukset. Hyvin lyhyesti sanoisin, että kaikilla teillä on pieni punain, punavalkoinen asiakirja paperi pöydällänne, tai tällainen lehtinen, se on pieni lahja Bulgaarialta ja minulta, minun maassani. Me uskomme siihen, että ensimmäinen maaliskuuta on hyvin tärkeä päivä. Baba Marttan päivä, isoäiti Marttan päivä, siis, siis maaliskuu, isoäiti maaliskuun päivä. Tämä kyse on päivästä, jona toivotamme toisillemme terveyttä ja menestystä. Ja yleensä sitten päällämme on puna-valkoisia vaatteita. Kyse on onnellisuudesta ja olen onnellinen, että saan esitellä teille tämän pienen lahjan Bulgaariasta. Tässä oli siis ilmoitukseni tältä päivältä. Nyt sitten itse asiaan. Siirrytään itse työskentelyyn. Kohta neljäistyslistalla, investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun, taloudellisen ja sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen unionissa. Eli ensimmäinen varsinainen kohta on se, että käsitellään mietintöluonnoksen mietintöluonnosta siis tämän, tätä komission kuudetta kohesioraporttia, joka kolmas vuosi komissio julkaisee mietinnön kohesiopolitiikasta eli yhteenkuuluspolitiikasta. Kuudes mietintö hyväksyttiin viime heinäkuussa. Siinä tarkastellaan viimeisintä kohesiopolitiikkaa vuodelta 2007-2013. Kohesiopolitiikan vaikutuksia pohditaan siinä muun muassa ja julkisten investointien roolia kriisin jälkeen ja pohditaan, että miksi alueiden eriarvoisuus on lisääntynyt. Siinä pohditaan myös tulevaisuutta seuraavaa sukupolvea 2014 eteenpäin ja sitä, miten toisaalta ei tueta aina niin paljon suuria infrastruktuureja, vaan työllisyyttä, pk-yrityksiä ynnä muuta pikemminkin. Joulukuussa esittelemme Herra Deutsch. Alusti tätä asiaa jo ja käytiin mielenkiintoista keskustelua. Tänään hän esittelee mietintöluonnoksensa. Haluaisin ehdottaa määräaikaa tarkistuksille tähän mietintöluonnokseen, joka olisi kello 12 päivällä torstaina 12. maaliskuuta. Äänestämme kokouksessa, joka pidetään 5. toukokuuta, lopullisesta versiosta siis. Jos tämä sopii, Annan puheenvuoron herra Tamas Deutschille sitä ennen. Haluaisin mainita, että paikallinen edustajia alueiden komiteasta Albert, Sir Albert Boron täällä, joka esittelee alueiden komitean mietinnön ja edustajia on myös komissiosta paikalla. Ja sitten ETSKsta on myös edustajia. Paolo Barroso Vale esittelijä heidän mietinnössään. Joten nyt täytyy pitää kuria johtuen aikarajoista. Ja millä on ilo antaa puheenvuoro Herra Deutschille. Olkaa hyvä. Köszönöm a szót, eh, tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársaim, hölgyeim és uraim! Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aluekehitysvaliokunta keskustelee tänään kuudennesta kohesiomietinnästä, tai ainakin tästä lausunto tai luonnoksesta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun keskustelemme asiasta. Haluaisin muistuttaa teitä kolmesta kaikkein tärkeimmästä asiasta, jo, joihin mietintönikin perustuu. Puheenjohtaja jo itse asiassa viittasi näihin kolmeen kohtaan ja me olemme keskustelleetkin niistä. Ensinnäkin on äärimmäisen tärkeää, että ongelmat ratkaistaisiin. Sen vuoksi mietintöluonnoksessani olen keskittynyt nimenomaan tähän aiheeseen. Maksujen, maksatusten tuk, tukkisuma on noin 24 miljardia ja se on kyllä aiheuttanut ongelmia kohesiopolitiikan toteuttamiselle. Ja senpä vuoksi mietintöluonnoksessani pyydetäänkin komissiota laatimaan aikataulun tai agendan toimintasuunnitelman, jotta tämä ongelma ratkaistaisiin. On tärkeää, että tänä vuonna, vuonna 2015, saisimme jo tuta vaikutukset ja maksamattomien laskujen määrä vähentyisi. Toimintaohjelma tulisi hyväksyä niin pian kuin mahdollista vuosille 2014-2020. 387 ohjelmaa on jo, niistä on, on tehty jo ehdotus ja ää, äh, vain osa on hyväksytty. Ei voida hyväksyä sitä, että nyt keväällä vuonna 2015, kun 20 prosenttia viidennestä kaudesta on jo kulunut ja toiminna, toimintaohjelmia ei ole vielä voitu äh, aloittaa. Kolmannesta ohjelmista ei ole vielä siis hyväksytty mietintöluonnoksessani pyydänkin komissiota kertomaan siitä, mitkä ovat oletettavissa olevat taloudelliset kustannukset, joita koituu tästä viipeestä. Ja haluaisin myös kuulla, miten tämä kielteinen vaikutus tullaan kuittaamaan. Sitten liittyen EUn kehitysstrategiaan. Sehän on niin ikään erittäin tärkeä osa tätä lausuntoani. Investointipolitiikkaa ja aluepolitiikkaa tulisi saattaa paremmin samoille linjoille EUn tämänhetkisen strategian kanssa. On kuitenkin vältettävä sitä, että kohesiopolitiikkaa pidetään vain jonkinlaisena välineenä 2020 strategian toteuttamiseksi. Artikla 174 perussopimuksessa sanoo, että jotta Euroopan unioni voisi varmistaa harmonisen kehityksen, sen täytyy toimia niin, että se edistää sosiaalista, taloudellista ja alueellista koheesiota. Eli toisin sanoen halutaan, että kehityksen eroista päästäisiin eroon. Ja sen vuoksi tässä omassa tekstissäni kiinnitän huomiota siihen, että meidän tulisi kiinnittää enemmän, meidän tulisi painottaa enemmän koheesiopolitiikan alkuperäiseen tavoitteeseen, joka on siis kirjattu myös perussopimukseen, jotta voisimme todella myötävaikuttaa tämänhetkiseen Euroopan unionin strategian sen toteuttamiseen. Kolmas mietintöni tärkeä elementti on seuraava – itse asiassa olen tämän jo maininnutkin aiemmin useankin otteeseen. Se on nimittäin kohesiopolitiikan tulevaisuus. Ei riitä se, että keskitymme riittävään toteut- politiikan toteuttamiseen aina vuoteen 2020 saakka, vaan meidän täytyy ottaa huomioon myös kohesiopolitiikan tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen. Muussa tapauksessa vuonna 2019 meillä on taas edessämme pulma. Uusi monivuotinen rahoituskehitys tulisi saattaa samalle linjoille kohesiopolitiikan kanssa ja meidän tulisi myös jo nyt alkaa pohtia seuraavan kohesiopolitiikkasyklin suunnittelua. Siksi olenkin sitä mieltä, että meidän tulisi jo tässä vaiheessa lyödä viisat päämme yhteen ja alkaa pohtia vuoden 2020 jälkeistä kohesiopolitiikkaa. Näiden kolmen tärkeimmän elementin lisäksi on vielä muutamia tärkeitä asioita, äh, joissa tässä tekstissä, jotka mainitaan tässä tekstissä ja käyn ne läpi lyhyesti. Haluaisin ensin puhua siitä, mikä on kohesiopolitiikan ja Junckerin paketin välinen yhteys. Meidän lausunnostamme, joka koskee investointiohjelmaa, siitä tulemme keskustelemaan iltapäivällä tässä valiokunnassa, mutta jo nyt tässä mietintöluonnoksessa haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on varmistaa se, että rakenne- ja kehitysrahasto rahastojen ja Junckerin investointisuunnitelman välillä on selkeä linkki. Ja siksi tarvitaankin, meidän täytyy saattaa yhteinen kohesiopolitiikkamme samoille linjoille sen suunnitelman kanssa, jota Juncker ehdottaa. Kohesiopolitiikan talousarviota ei voida typistää Junckerin paketin vuoksi. Päinvastoin, meidän tulisi erityisesti kiinnittää huomiota talouden elpymisohjelman toteuttamiseen, joka aloitettiin vuonna 2008, niin ikään on käytettävä laaja-alaisesti erilaisia rahoitusvälineitä. Tähän liittyy vipuvaikutus, joka on hyvä asia ja komission tulisi tehdä kaikki voitavansa, jotta rahoitusvälineiden käyttäminen olisi yksinkertaisempaa. Kriisi on osoittanut, että kohesiopolitiikka on paitsi hyödyllistä, se on suorastaan välttämätöntä. Se on laaja politi- laajalainen politiikka, joka on osoittanut vahvuutensa, mutta kriisi on opettanut meille myös sen, että tehokkuus ja tehoavuus ovat sellaisia asioita, joille joihin täytyy kiinnittää enemmän huomiota seuraavan kohesiopolitiikan syklin täytäntöönpanossa ja Tähänpä liittyen mainitsenkin nyt seuraavat kolme seikkaa. Ensinnäkin vakaa makrotalouden ympäristö on erittäin tärkeä asia, jotta voidaan varmistaa kohesio investointien tehokkuus. Makrotalouden, eh, makrotalouden ehtoja tai siihen liittyvää ehdollisuutta tulisi soveltaa myös käytännössä. Ja parlamentti otaksuu, että komissio ja neuvosto antaisivat meille oikea-aikaista, myös kunnianhimoista tietoa. Me tarvitsemme jonkin verran joustavuuttakin alueelle, jotta voimme ottaa huomioon alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. Hallinnon ja hallintomenettelyiden yksinkertaistaminen saattaa olla omiaan parantamaan virheastetta ja parantamaan myös siis virheasteen vähentämistä ja parantamaan myös tehokkuutta. Kriisihän on vaikuttanut työllisyysmarkkinoihin ja siihen kiinnitänkin erityisesti huomiota mietinnössäni. Meidän täytyy keskittyä työpaikkojen luomiseen, työllisyyden parantamiseen. Ihmisten, ihmis, ihmiset tulisi ihmisille tulisi antaa mahdollisuus päästä takaisin työmarkkinoille. Sosiaalirahastoa voidaan tehokkaasti toteuttaa vain siinä tapauksessa, että meillä on oikeanlainen, oikeanlaiset infrastruktuurit, rakenteet ja instituutiot. Niiden täytyy olla olemassa, jotta rahastoja voidaan käyttää, ja siksi ehdotankin rahastojen integroitua käyttöä. PK-yritykset ovat äärimmäisen tärkeitä, kun halutaan luoda uusia työpaikkoja. Tarvitaan tietenkin myös sääntöjä ja hallinnollisia menettelyitä, sellaisia, jotka nimenomaan helpottavat PK-yrityksen <clears throat> rahoituksen saamista. Hallinnollista taakkaa on toki vähennettävä. Meidän täytyy myös kehittää, auttaa ihmisiä kehittämään yrittäjyyteen liittyviä taitoja. Huolestuttavaahan on ollut se, että nuorisotyöttömyys on ollut yli 20, 20 prosentin tasolla Euroopassa. Sehän on kaksinkertainen aikuisten työttömyyteen verrattuna. Rakennerahasta tulisi mobilisoida mahdollisimman tehokkaasti ja pian, jotta voimme nimenomaan edistää nuorten ihmisten työllistettävyyttä. Meidän täytyy keskittyä sellaisiin ryhmiin, jotka ovat jollain tavalla alakynnessä, joilla on vammoja tai jotka ovat muuten sosiaalisesti alakynnessä. Esimerkiksi romani ihmisiin tässä viittaan. Ja haluaisin myös mainita alueellisen ulottuvuuden, territoriaalisen ulottuvuuden. Siihen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota mielestäni. Alueellinen, territoriaalinen yhteistyö on asia, jota täytyy vahvistaa. Se on aivan oleellista, jos halutaan parantaa liikkuvuutta työmarkkinoilla, matkailua, kehitystä ja niin edespäin. Nämä ovat sellaisia aiheita, joilla nimenomaan rajat ylittävä ulottuvuus on tärkeä. Alueellisen yhteistyön tulisi keskittyä ETTC-ryhmiin, alueellisen yhteistyön ryhmiin, on myös pidettävä huomio, kiinnitettävä huomiota siihen, että aluekehityspolitiikka ei jää <clears throat> lapsipuolen asemaan. Maaseudun kehityspolitiikka on otettava myös huomioon. Kohesiopolitiikan tulee kes- perustua laaja-alaiseen koordinointiin, ja parlamenttihan on tähän liittyen jo laatinut oman lausuntonsa. Kuudenteen kohesioraporttiin, siitä puheen ollen, meillä on mahdollisuus sen yhteydessä äh, <clears throat> vahvistaa kohesiopolitiikkaa ja meidän täytyy löytää yhteinen kanta. Meidän täytyy keskustella siitä, mikä kohesiopolitiikan sosiaalinen ja taloudellinen rooli on, mikä sen tulisi olla, minkälaisia haasteita siihen liittyy ja miten tätä politiikkaa, sen tehokkuutta voidaan kehittää ja parantaa. Kuten sanottu, tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeisestä ajasta täytyy alkaa jo keskustella nyt. Suhtaudun perin myönteisesti työmme tuloksiin. Varjoesittelijöiden kanssa yhteistyö on toiminut oikein hyvin. Ja nyt kuuntelisin mielelläni teidän näkemyksiänne tästä, tästä lausuntoluonnoksesta tai mietintöluonnoksesta. Thank you. Uh... Kiitos. Varjoesittelijöistä Rova Presso on täällä. Grazie, presidente. Eh, innanzitutto... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella kollega Deutschia, joka esitteli meille hyvin kattavan mietinnön ja sellaisen mietinnön, jota voin hyvin laajasti tukea, erityisesti niiltä osin, kun tässä puhutaan kohdallisen tulevaisuudesta. Ja olen yhtä mieltä, ja niin kuin varmasti koko valiokunta, koska olemme laatineet tästä asiasta päätöslauselman, eli tämä asia, joka koskee maksuviivästyksiä, tämä on erittäin vakava asia alueillemme ja kaupungeillemme ja kohesiopolitiikan käyttäjille noin ylipäätään. Ehkä hieman heppoisampi on analyysi, joka koskee menneisyyttä. Kun katsotaan aikaisemman kauden heikkouksia ja vahvuuksia, niin tätä ei ole käsitelty kovinkaan laajasti, vaan kollega on katsonut tässä pikemminkin tulevaisuutta. Ja esittäisin nyt neljä viisi kommenttia tästä mietinnöstä joista saattaa olla hyötyä, kun pohdimme myös tulevaisuutta. Ensinnäkin tähän liittyy tarve parantaa julkisten menojen laatua. Usein määrärahoja varoja käytetään, mutta ei aina oikealla tavalla. Ja tässäkin mietinnössä vaikka tässä todetaan, että on katsottava tuloksia myös laadun osalta, niin usein katsotaan vain menokapasiteettia. Ja kysymys, joka selkeästi tulee esiin, kun katsotaan tässä olevia tilastotietoja, ja taulukoita on, että on selvästi keskitetty resursseja pääkaupunkialueisiin. Tämä on aivan selvää myös matalampituloisissa maissa. Kun taas maaseutualueet ja pienemmät pääkaupunkien ulkopuolella olevat alueet eivät kasva samalla tavalla. Eli tässä on vaara siinä, siitä, että valtioiden sisäisiä eroavaisuuksia vain kärjistetään entisestään. Ja toinen asia, joka liittyy menneisyyteen, koskee sitä, miten kohesiopolitiikan määrärahoja on käytetty, minkälaisia välineitä niiden jakamiseen on käytetty. Ne ovat e- edelleen varsin raskasoutuisia ja tämä sitten aiheuttaa esteitä ja viivästyksiä maksuissa. Tulevalla kaudella painotetaan oikeanlaisten rahoitusvälineiden käyttöä. Tämä on asia, jota tuen, mutta meidän pitäisi todella pyrkiä siihen, että välineiden käyttö olisi yksinkertaisempaa ja helpompaa. Ja vielä viimeinen asia, joka koskee menneisyyttä, on, että tässä on osoitettu, että seitsemän vuoden ohjelmakausi on varsin pitkä, eli kriisin edeltävällä kaudella tehtyjä päätöksiä on jouduttu sitten soveltamaan kriisin aikana ja hieman joustavoittamaan sääntöjä. Ja tällaisia tilanteita silmällä pitäen olisi ehkä syytä katsoa pikemminkin tällaisen puoliväliarvioinnin mahdollisuutta – ja annettaisiin tätä kautta sitten alueelle mahdollisuus mukauttaa omia ohjelmiaan muuttuneeseen taloustilanteeseen. Eli puolivälin arvioinnin kautta saataisiin lisää joustavuutta ja vältettäisiin sitten sitä, että ohjelma ei enää olekaan nykysuhdanteen mukainen. Ja mitä sitten tulee ohjelmointiin? Tältä osin olen yhtä mieltä kollegan näkemyksistä, erityisesti makrotaloudellinen ehdollisuus on äärimmäisen tärkeää, jos sitä päätetään käyttää. Parlamenttihan tätä on aina vastustanut. Jos tätä on päätetty, päätetään käyttää, silloin parlamentti todella lähtee heti arvioimaan, onko tämä todella tarpeen – vai voiko käydä niin, että tätä kautta tilanne heikkeneekin sen sen, että se paranisi. Eli tähän liittyvästä kommentista olen yhtä mieltä. Sitten toinen asia, josta keskustellaan vielä tänä iltapäivänä, eli se, kuinka välttämätöntä on koordinoida Junckerin ohjelmaa ja kohesiopolitiikkaa eivät ne ole tietenkään sama asia, mutta tässä on kyseessä suurista investoinneista EU:ssa, joten näitä asioita pitää asiakohtaisesti teemoittain koordinoida ja antaa mahdollisuus alueille myös tällaisen yhteishallinnointiin niin, että eri välineet synnyttävät synergiaetuja. Ja kolmanneksi Kuten jo sanoin menneisyyden osalta, tämä pätee myös tulevaisuuteen. Meillä on entistä enemmän tällaisia tietyn tyyppisiä rahoitusvälineitä. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että ne ovat helpompi käyttöisiä ja tätä kautta ne ovat houkuttelevampia käyttäjille. Ja viimeinen asia. ovat nämä uudet ohjelma, välineet PON ja POR. Nämä liittyvät siis monivuotiseen rahoituskehykseen, mutta tähän liittyy suuria riskejä, mahdollisia riskejä alueiden kannalta, koska niitä pyritään käyttämään vuosien 2014 ja 2015 vuosien varat ainoastaan yhden vuoden aikana, eli vuonna 2015. Voi olla, että tässä sitten käytettävissä on vain muutama kuukausi, koska lopullinen hyväksyntä ohjelmalla saadaan ehkä vasta keväällä. Ja silloin kuuden kuukauden aikana pitää käyttää kahden ohjelmakauden vuoden rahoitus olisi parempi, että pystyttäisiin pidentämään tätä kautta käyttää varoja, jotta varat eivät mene hukkaan. Ja vielä toinen, viimeinen huomio. Uskoakseni esittelijä ei viitannut näihin makrotaloudellis- makro- makroalueellisiin strategioihin. Nekin ovat tärkeitä kohesiopolitiikan osalta, joten seuraavassa kertomuksessa, kun katsotaan näitä makroaluestrategioita, niin on katsottava, käytetäänkö niitä johdonmukaisesti ja koordinoidusti hyväksyttyjen ohjelmien puitteissa. Eli tässä pitäisi ehkä todeta, että seuraavan kertomuksen puitteissa haluaisimme hieman osviittaa ja tietoja siitä, miten makroalue, alueita koskeva politiikka on sujunut ja miten, sitä, miten näitä politiikan aloja on yhdistetty kohesiopolitiikkaan. Kiitos. Nyt sitten Rouva Tomacic, varjoesittelijä. Ovim putem bih htjela čestitati izvjestitelju gospodin Doj. Kiitos ensinnäkin onnittelut esittelijälle herra Deutschille tästä mietinnöstä, joka on laadittu erinomaisesti. korisnim preporukama u okviru budućeg djelovanja kohezijske politike. Ko ja kiitos, että antoi hyvin suosituksia liittyen kohesiopolitiikkaan. Kohesio politiikkaa kaudelle 2014-2020. Siihen liittyy suuria uudistuksia, nimittäin että vahvistetaan kohesiopolitiikan ja EUn prioriteettien yhteyksiä ja pyritään parantamaan niiden tehokkuutta ja samalla ottaen huomioon talouden ohjausjakso muun muassa. Lähestymistavan pitää olla integroitu, sillä se tuo lisäarvoa alueellisiin investointeihin, paikallis- ja aluetasolla, ja tämän myötä jäsenvaltiot ja alueet voivat ratkaista monimutkaisia haasteita integroidusti ja koordinoidusti. Kohesiopolitiikan menestys mitataan sen tuloksilla, näin ollen uudistusten tulee tulla johdetuksi siten, että keskitytään paremmin lopputulokseen, niin että käytetään parempia menestysindikaattoreita ja arviointikeinoja. Jäsenvaltiot ja alueet, kun ne luovat ohjelmia, niin täytyy olla tarkempia tavoitteidensa suhteen, jos siis pohditaan tavoitteita koko ohjelmakaudelle. Tietyissä jäsenvaltioissa ei ole tarpeeksi selkeästi määriteltyjä tavoitteita ja selkeää poliittista tahtoa ja strategiaa puuttuu. Investointivarat, niiden avulla pitää pystyä elvyyttämään taloudellista toimintaa alueella, lisätä työpaikkoja, auttaa yrittäjiä, eh, innovointia ja nuorten työllisyyttä. Kumppanuuden laatu investointirahastoissa on hyvin tärkeää. Tämän avulla voidaan integroida alueelliset ja paikalliset instanssit Lisäksi tämä tulee strategiseen investo- strategisten investointien rahastoon uudet jäsenvaltiot, muun muassa Kroatia, niiden tulee valmistautua siihen, että ne toteuttaisivat oikeanlaisia uudistuksia, jotta vältettäisiin tilanne, jossa varoja käytettäisiin ainoastaan kehittyneimmissä valtioissa, joilla on parempia ohjelmia. Uusien jäsenvaltioiden tulisi poistaa, täytyy poistaa hallinnollista taakkaa ja luodaan aikaan yhdessä konsortioita, jossa katsotaan muassa energia- ja rakennusalat. Kiitos. Kiitos. Nyt sitten jatkamme herra Van Milten. Voorzitter. Uh, ook ik wil, eh, het is niet eh, bijzonder origineel, maar ik wil ook uh, op mijn beurt de rapporteur feliciteren. Kiitoksia. Minäkin haluan vuorostani onnitella esittelijää hänen mietinnöstään. Se on oikein kattava ihan pikaisesti öö, oleelliset seikat. Haluaisin korostaa sitä, että Aldessa olemme sitä mieltä, että tulisi erityisesti korostaa maksuviivätyksiä, jotta kohesiopolitiikka olisi uskottavaa. Sehän ei voi olla uskottavaa, jos on tällaisia ongelmia, joita ei voida ratkaista. Jos siis maksatusviivätyksiä ei voi ratkaista, niin se on vakava asia. Olen iloinen siitä, että esittelijä korostaa tätä ongelmaa Rajat ylittävästä yhteistyöstä puheen ollen, sehän on monille alueille oleellista, ja kohesiopolitiikan tulisi vahvistaa tätä ulottuvuutta. Se on tärkeää. Ja olen yhtä mieltä, niiden, äh, olen yhtä mieltä esittelijän kanssa tästäkin asiasta. No tässä oli positiivinen puoli, sitten muutama kritiikin paikka, ei mitään vakavaa, mutta kuitenkin. Eli korostan tässä vain näitä myönteisiä kohtia puhumalla vähän kielteisistäkin. Niin, <clears throat> tämä kuuluisa Junckerin, Junckerin investointistrategia. No, täytyy odottaa, tuleeko, mitä käytäntö tuo muassaan. Kohdassa 10 esittelijäkin kiinnittää aika kriittistä huomiota tähän paketin epävarmuuteen. Sitten kohta 14 Siinähän puhutaan siitä, kuinka ollaan tyytyväisiä keskeisiä aihepiirejä tukeviin älykkääsiin, kestäviin ja osallistaviin kasvuun tehtäviin investointeihin. Eli tässä on kyse 2020-strategiasta, mutta toisaalta esittelijä haluaisi enemmän joustavuutta. No, rehellisesti sanottuna en oikein ymmärrä, miten toisaalta keskitytään ja kohdennetaan, sehän on hyvä asia, ei mitään ongelmaa siinä, keskittäminen on hyvä asia, mutta toisaalta haluatte avata oven, alueelle oven joustavuuteen <clears throat> kriisin aikana. Minusta tämä ei ole ollenkaan temaattisen keskittämisen kanssa samalla linjoilla. Sitten talouden Ähm, heikot ja heikkorit vahvuudet tulee ottaa huomioon, innovaatio, tutkimus, kehitys ja myös perus, alueiden perustarpeet, kaikkein heikoimmin kehittyneiden alueiden. No, äh, tämä 14 ei mielestäni ole hyvä asia, koska keskittäminen äh, ja joustavuus eivät ole yhteismitallisia. Tässä on ristiriita ja tämä mielestäni saattaa olla omiaan vain estämään kohesiopolitiikkaa. Sitten viimeinen kohta, niin täällä puhuttiin tovi sitten eurooppalaisesta agendasta. 25 kohdassa esittelijä haluaisi korostettavan pieniä ja keskisuuria kaupunkeja. Me olemme puhuneet, meillähän on tämä urbaani agenda, mutta mitä, tämä, mitä nämä urbaanit vyöhykkeet tarkoittaa? Mikä on kaupunkivyöhyke? Mitä se tarkoittaa? Mikä on niiden yhteys pienempiin kaupunkeihin, kyliin ja maaseutuun? No, varmasti puhumme tästä vielä syvällisemmin myöhemmin. Ja minusta olisi kuitenkin hyvä asia, jos me emme vetäisi liian tiukkaa rajaa suurten kaupunkien, kaupunkialueiden ja muiden välillä. Mr. Van Kiitos oikein paljon herra Van Hiltenburg. Seuraavana. Seuraava pyyntö. Kyllä, siellä. Olkaa hyvä, herra Vans. Gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijä hänen tekemästään työstä ja esittää jotakin kommentteja hänelle ja valiokunnalle. Varmasti pystymme vielä jatkamaan yhteistyötä tästä hän osuu täysin naulan kantaan, kun hän viittaa yhteistyöhön alueiden välillä ja äh, rajat ylittävästi. Äh, siitä ei puhuta kuudennessa kertomuksessa juuri ollenkaan. Komission pitäisi hyödyntää tätä valtavaa rajat ylittävää yhteistyöpotentiaalia jäsenvaltioiden välillä entistä paremmin. Toisaalta Uskon, että se, että tässä viitataan tähän strategisten investointien rahastoon Junckerin suunnitelmassa, on asia, jonka osalta kannattaa todella viitata kohesioon, koska jos tässä ei toimita oikealla tavalla, kuilu alueiden välillä voi kasvaa entisestään. Voi käydä niin, että vain rikkaimmat alueet ja rikkaimmat yritykset hyötyvät ja käärivät kaikki voitot itselleen. niin voi käydä niin, että jos toimitaan väärällä tavalla, ei välttämättä enää hyödynnetä oikealla tavalla sosiaalirahastoa. Ja tästä koituisi entistä enemmän haittaa. Sitten ohjausjakso ja makrotaloudellinen mm, ehdollisuus ovat nekin tärkeä kysymys. Näihinkin pitää kiinnittää huomiota tämän strategisen investointirahaston osalta. alueisiin täytyy saada entistä enemmän investointeja ja vakautta, ja olemme huolissamme siitä, miten yhteistyön periaatetta sovelletaan esimerkiksi kumppanuussopimuksia. Ja haluamme nähdä, otetaanko kohesiopolitiikassa aivan alusta lähtien huomioon paikallis- ja alueviranomaiset. Eli otetaanko eri eurooppalaiset politiikan tasot huomioon. Usein toimet eivät ole kyllin tehokkaita, eikä kohesiopolitiikkaa sovelleta oikealla tavalla. Ehkäpä mietinnössä voitaisiin myös katsoa hieman enemmän ekologista ja ympäristöulottuvuutta, joka liittyy kohesiopolitiikkaan niin, että korostettaisiin sitä, että kestävään kehitykseen on kiinnitettävä huomiota silloin, kun valitaan erilaisia hankkeita – Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä uskon, että parlamentin täytyy painostaa voimakkaasti, jotta voidaan taata se, että kohesiopolitiikka on voimakasta, sillä on kyllin suuri talousarvio, kiinnitetään huomiota tutkimukseen ja kehitykseen ja ennen kaikkea nuorisotyöttömyyteen. Kiitos. Thank you. And Madam Reitke. Kiitos jäsen Reitke. Kiitos puheenjohtaja. No, rutiinin vastaisesti en aio onnitella esittelijän, vaan kiitän häntä tästä mietinnöstä, niin kuin sanottiin aikaisemmin, mekin olemme samaa mieltä siitä, että siinä on paljon hyvääkin mietinnössä, enkä halua toistaa kaikkea sitä, mitä on sanottu aikaisemmin. Halusin selvintää, mitä meidän painopistealueemme tulevat oman kuuntelumme esittämään tarkistuksia ja työstämään tätä mietintöä. Kaksi selvää Asia Ensinnä, ensimmäinen on mainittu jo, nimittäin se, että haluamme voimakkaammin korostaa vihreän talouden kysymyksiä. On havaittu, että investoinnin painopisteolot, jotka on astettu Euroopan tasolla, niitä ei ole pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyissä jäsenvaltioissa toiminta jatkuu niin kuin ennenkin, ja meistä tämä ei ole oikea tapa edetä jos halutaan luoda kestävä Eurooppa, joten meistä tämä pitäisi mainita paljon selkeämmin mietinnössä, eli se, että vihreä ja kestävä talous on yksi tärkeimmistä tavoitteista kohesiopolitiikassa. Toiseksi, mitä tulee kumppanuussopimukseen ja menettelytapasäännöksiin, tämä ei ole mainittu tarpeeksi selvästi mietinnössä, sillä kohesio politiikka toimii ainoastaan, jos kaikki toimijat, kaikki sidosryhmät paikallistasolla otetaan mukaan ja jos kansallisyhteiskunta on mukana. Silloin investoinnit toimivat ja ovat järkeviä, joten haluaisimme korostaa tätä paljon enemmän. Tämä tulee asiakirjaan, monet kollegat ovat maininneet esirviittaukset, muun muassa haluaisimme suhtautua kriittisemmin EFSI-ehdotukseen. Tällä hetkellä se on äh, näytetty hyvin myönteisessä valossa. Haluaisimme tähän paljon kriittisemmin suhtautua ja vaatia, että yhdistelmään kohesiopolitiikkaan ja EFSIin, niin ne eivät ole vastakkaisia, vaan niiden pitäisi täydentää toisiaan investointirahastoina. Sitten joustavuuskysymykset. Jos haluamme tarjota enemmän joustavuutta, niin kysymys kuuluu, tulevatko jäsenvaltiot olemaan yhtä mieltä näiden kunnianhimoisten tavoitteiden kanssa, jotka Euroopan tasolla on sovittu, jos puhutaan vihreästä taloudesta tai kestävyydestä, joten me sanoisimme, että Euroopan puolelta pitää sanoa, että jäsenvaltioiden tulee olla hyvin kunnianhimoisia näissä asioissa, jotta kohesiopolitiikasta tulee menestyksekästä. Mainitsitte virhetasot ja varojen väärinkäytön ongelman tässä mietinnössä. Ja rahastojen väärinkäytön haluaisimme myös suoran maininnan korruptioongelmista, joita on havaittu tietyillä alueilla ja tietyissä jäsenvaltioissa. Sillä meidän pitää torjua näitä ilmiöitä, jotta kohesiopolitiikasta tulee myös menestys. Mainitsitte ongelman, joka on nuorisotyöttömyys, joka EU:ssa on esillä. Siinä ei ole selvää viittausta tähän nuorisotyöttömyysaloitteeseen siis, jotta saisimme tästä mietinnöstä kattavan. Meidän tulisi vahvistaa viestimme siitä, että kohesiopolitiikan tulee mennä käsi kädessä nuorisotyöttömyysaloitteen kanssa, jotta kaikki tämä toimii ja jotta nuorisotyöttömyyttä voidaan torjua Euroopassa. Ja lopuksi, mitä tulee hallinnollisiin valmiuksiin, minä uskon, että se, että vahvistetaan kapasiteettirakennusta EUn puolelta kohti paikallisviranomaisia on erintärkeässä osassa, jotta voidaan torjua korruptiota, virhetasoja voidaan laskea ja jotta koosipolitiikasta tulee kestävämpää. Koko asiakirja keskittyy voimakkaasti menneisyyteen sekä tulevaisuuteen koisiopolitiikassa mainitsitte nämä vastalisätyt ulottuvuudet, Muun muassa sieltä korostetaan suorituskyvyt, tavoitteet. Meistä tämä on äärimmäisen tärkeää. Lisäksi haluaisimme nähdä, jos puhutaan siis koisipotilan tulevaisuudesta, erityisesti kun on ollut kokemuksia kriisistä, eli pitäisi mainita sitkeyden ulottuvuus, sillä kohdallisuuspolitiikka on yksi tapa, jotta EUsta ja taloudestamme tulee sitkeämpiä tai joustavampia ja uskomme, että kosiopolitiikan tulevaisuuden kannalta tämä on välttämätöntä ja haluaisin kiittää esittelijää työstään ja toivottavasti voimme käydä hyvin hedelmällistä keskustelua. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Kiitos. Rouva jäsen Damato, olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen täällä Norfikin paikalla. Hän on toisessa valiokunnassa. Haluan kiittää kollegaa hyvin tehdystä työstä. Ja siirryn heti kahteen seikkaan toistamatta kuitenkaan sitä, mitä muut ovat sanoneet. Ensimmäinen liittyy sivuun seitsemän, erityisesti viisi kohtaan tässä mietinnössä. Siinä korostetaan, kuinka ikävää on se, että vuoden 2014-2020 maksatukset ovat viivästyneet. Ja täällä myös todetaan, että maksatukset ovat 25 miljardin osalta viivästyneet. Ja tämä johtuu siitä, että ja kun katsotaan miten nämä kaksi argumenttia ovat erilaisia keskenään, niiden tulisi olla eri kohdissa. Toisaalta paikallisten viranomaisten tulisi helpottaa komission työtä, esittää koherentteja operatiivisia toimintaohjelmia, eli sellaisia, jotka ovat yhdenmukaisia komission suuntaviivojen kanssa, mutta toisaalta komission aiheuttamat maksuviivästykset ovat erittäin vakavia. On erittäin vaikeaa suunnitella hyödyllisiä hankkeita, jos maksatukset viivästyvät. Sitten sivulla 7, kohdassa 7, kun puhutaan vuoden 2014-2020 maksatusten nopeuttamista, niin täytyy myöskin tukea pitkä, äh, pitkän tähtäyksen rahoitusta. Olisi hyvä, jos komissio äh, korostaisi nimenomaan ohjelmien laatua estääkseen sen, että tällaisia ähm, hankkeita ei noin vain hätäisesti äh, hyväksyttäisi ajan puutteessa. Tämä koskee paitsi Italiaa myös kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita. Kiitos. Thank you. Thank you and, uh... Kiitos. Ja nyt ensimmäiset huomautukset on nyt saatu varjoesittelijöiltä ja seuraavaksi jäsen Blanco Lopez, joka halusi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Muchas gracias y muy breve. Kiitoksia aivan lyhyesti. Haluaisin minäkin onnitella esittelijä tästä mietinnöstä, mutta ehkä muutama huolenaihe kuitenkin, joka ehkä sitten tulee näkymään tarkistuksissa itse tulen laatimaan mietinnön ehdollisuudesta. Siitä on parlamentissa todella kovasti keskusteltu viime kaudella ja siitä, mikä parlamentin rooli tältä osin on. Tähän kollega Bressokin viittasi omassa puheenvuorossaan. Uskon, että kohesiopolitiikan pitää olla yksi tärkeimmistä investointipolitiikan aloista EU:ssa. ssa ja omassa mietinnössä, niin, ja sanon tämän jo nyt, esitän huolen, huolenaiheen siitä, miten rakennerahastoja käytetään investointeihin, miten ne ehkä tulevat kokemaan haittaa siitä, miten jäsenvaltiot toimivat, miten tätä makrotaloudellista ehdollisuutta sovelletaan. Eli meidän täytyy puhua selkeää kieltä. Se, että kohesiopolitiikka joutuu kantamaan vastuuta, joka sille ei kuulu, ei ole oikein. Ja siksi meidän tulisi torjua se, että tämä sidottaisiin vakaussopimukseen. Kohesion ulkopuoliset asiat eivät saa haitata paikallistason tai aluetason ohjelmien toteuttamista. Ja siinä mielessä en hyväksy sitä mahdollisuutta, että makrotaloudellinen ehdollisuus toimisi kohesio tavoitetta vastaan. Eikä tässä saada sulkea ulkopuolelle sellaisia velkaantuneita alueita, jotka suhdanteiden takia eivät pysty investoimaan tai eivät pysty houkuttelemaan investointeja omalle alueelleen. Kohdissa 15 ja 17 viitataan tähän aiheeseen, mutta laadin tarkistuksia, joiden kautta omat huolenaiheeni tulevat selkeämmin esille. Ja tässä vain ennakoin keskustelua, jota käymme pian tässä valiokunnassa sitten omasta mietinnöstäni, joka koskee makrotaloudellista ehdollisuutta. Kiitos. Nyt luettelossa on jo kuusi muuta jäsentä, jotka haluavat osallistua keskusteluun ehdottaisin, että nyt sulkisimme luettelon tai listan näihin kuuteen puheenvuoron jäsen Polchak ja Omar Shee. Selvä, eli kahdeksan yhteensä. Sitten keskustelu päättyy, jotta saamme kuulla alueiden komitealta ja komissiolta ja vierailta heidän ideoitaan –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 kollega sanoi, että pitäisi onnitella eikä kiittää esittelijä Deutschia, mutta tämä on minun tehtäväni, siten minusta on hyvä, että valiokunta edelleen keskittyy tähän mietintöön toimikauden aikana ja pitäisi puuttua tiettyihin kohtiin. Minusta, minusta olisi tärkeää pohtia sitä, että minne suuntaan tämä työ pitäisi jatkoa ensinnäkin. Pitäisi yksinkertaistaa menettelyjä, mikä mainittiin mietinnössä, Deutschen mietinnössä, ja vähentää hallinnollista taakkaa, jotta toimijat pääsivät käsiin eurooppalaisen rahoitukseen. Oli, koski tämä sitten yrityksiä tai paikallistason toimijoita mielestäni tätä meidän pitäisi korostaa mietinnössä entistä enemmän toiseksi. Ongelmat, jotka liittyvät maksuviivästyksiin. Tämä ongelma on sellainen, jota meidän tulee olla tarkkaavaisia valikunnassa kolmanneksi. Tämä täydentävyys, sitä käsitellään, siis täydentävyys Junckersuunnitelman kanssa. Valikunnassa pitää olla tarkkoina sen suhteen, että miten aluepolitiikat voivat olla hyödyllisiä yhdessä Junckersuunnitelman kanssa. Neljänneksi asia, mikä mainittiin mietinnöissä, kaupungit, valiokunnassa me totta kai korostetaan suurten kaupunkialueiden tärkeyttä, mutta kaupungit pitää myös ottaa huomioon. Euroopassahan on keskisuuria kaupunkeja, jotka ansaitsevat huomionsa ja omat osuutensa rahastoista. Ja mietinnössä on aiheita, joita valiokuntamme pitäisi työstää edelleen toimikauden aikana sillä aluepolitiikan tehokkuus liittyy myös tai se vaikuttaa myös siihen, mitä kansalaiset tulevat tästä näkemään. Kiitos. Nyt sitten jäsen Brios. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin tämä mietintö kirvoittaakin useita huomioita. Ensinnäkin eurooppalaiset rahastojen, siis niiden laadukkuus vaihtelee alueittain. Yksi kommentti avustajani osallistuivat viime torstaina Nordbakkaleen hankkeen avajaistilaisuuteen. Siellä oli useita Äh, henkilöitä, jotka eivät välttämättä edes ymmärtäneet, miten eurooppalaista rahoitusta on mahdollista saada. Äh, sehän on aika mutkikasta. Kaikki osallistujat eivät välttämättä ymmärtäneet tätä eurooppalaista äh, terminologiaa, puhuttiin hyvin teknokraattisin sanoin. Toiseksi tämä temaattinen keskittyminen, johon te vaikutatte olevan tyytyväisiä, on kuitenkin valitettavasti jättänyt ulospäin ulkopuolelle aika monia hankkeita. Esimerkiksi urheilu- tai kulttuuriala eivät näy ollenkaan prioriteettiaiheissa eivätkä temaattisissa tavoitteissa. Ehkäpä nämä kaksi aihetta voitaisiin mm, sisällyttää tänne, se saattaisi olla hyödyllistä. Kaikki nämä temaattiset rakenteet, ohjelmat, niiden rakenteet ovat erittäin hankalasti ymmärrettäviä. Se aiheuttaa todellisia ongelmia. Ja erityisesti kun halutaan sovittaa eurooppalainen rahoitus alueiden tarpeisiin, joissa oma raha vähenee koko ajan. Se on suuri ongelma. Myös eurooppalaisten varojen, rahojen käyttöaste on ongelmallinen tämä mm, hankkeiden mekanismi joskus rankaisee pieniä yhteisöjä, jotka eivät kykene esittämään riittävän kilpailukykyistä ohjelmaa, sellaista kuin vaikka suuret metropolit voivat, tarvitsevat teknistä avustusta. Te puhutte alati siitä, kuinka tulisi vähentää eroja alueiden välillä, mutta sallikaa minun todeta, että eurooppalainen rahoitus tämänhetkisessä muodossaan ei valitettavasti kohtele alueita samanarvoisina. Kaikki alueet eivät välttämättä saa rahoitusta. Ja sitten vielä palaisin tähän maksatuskriisiongelmaan. Tämä maksatusmekanismi edellyttää sitä, että että rahoituksen saajilla olisi vakaa rahoitus, kirstutaan rahaa, mutta se, se, se ei välttämättä ole totta. Jos tavoite on 67 prosenttia ja kuitenkin 25 miljardia on viivätysten arvioitu viivä, viivästys, niin eihän tämä tilanne voi muuta kuin heiketä ja se ja on aivan luonnollista, että niin julkiset kuin yksityiset kumppanitkin ja myös jäsenvaltiot ovat huolissaan. Ja tämä lannistaa monia edunsaajia, mahdollisia edunsaajia hakemasta rahaa, koska tämä on niin mutkikasta. Kiitos. Thank you. Thank you. And... Kiitos. Seuraavana puheenvuorossa jäsen Bogovic. Hvala Z moje strani čestitke. Kiitoksia. Haluan sekä onnitella että kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Mietinnössä katsotaan aivan mm, avainjaksoa vuosia 2007-2014 ja nyt siirrymme uudelle ohjelmakaudelle 2014-2020. Ja tässä vastataan moniin kysymyksiin, mutta vastauksia pitää edelleen löytää myös useihin kysymyksiin. Ensinnäkin rahoituskehys vuodelle 2014-2020. Tässä ei ehkä mietinnössä puhuta selkeästi jäsenvaltioiden roolista tältä osin. Monissa jäsenvaltioissa näinä tulevina vuosina, vuonna 2014 ja 2015kin on valtavia ongelmia määrärahojen täysimääräisessä käytössä. Ja haluaisimme, että tähän ongelmaan pureuduttaisiin entistä tehokkaammin. Ja kehotamme todella jäsenvaltioita käyttämään niiden käytössä olevat varat. Ehkäpä tämä valiokunta voi kantaa oman kortensa tähän kekoon, jotta erityisesti Euroopan parlamentti voi taata sen, että kaikki määrärahat todella käytetään. Ja meillä on erittäin hyviä kokemuksia jatkotoimia silmällä pitäen. Ja mitä tulee komission jäsenen vierailuihin eri maihin, no kyllä vierailut ovat varmasti paikallaan, mutta aina maan tilannetta ei oteta oikealla tavalla huomioon ja ratkaisemattomia ongelmia on vielä paljon. Komissiolla pitäisi olla tehokkaampi ja tiivimpi rooli ja sen tulisi pyrkiä ratkaisemaan maiden todellisia ongelmia entistä paremmin. Meidän täytyy katsoa, miten komissio toteuttaa uutta ohjelmaansa yhdessä Euroopan keskuspankin toimintaohjelman kanssa. Se on paljon edeltä, edellistä ohjelmaa kunnianhimoisempi ja iskevämpi. Euroopan keskuspankin rooli on nyt merkittävämpi. Meille tulee uusia rahastoja ja Junckerin suunnitelma, josta tänäänkin puhuttiin. Eli tähän liittyy ongelma siitä, miten tämä kaikki sopii yhteen kohesiopolitiikan kanssa, miten kohesiopolitiikka voi täydentää Junckerin ohjelmaa. Ja on katsottava, mikä on yksityisten pääomien rooli tässä kaikessa. Jäsenvaltioiden kohesiopolitiikka ehkä joiltakin osin sysätään syrjään, mutta meidän täytyy katsoa todella myös näitä yksityisiä investointeja, täytyy katsoa, miten tulevalla kaudella voidaan sovittaa yhteen sekä kohesiopolitiikka että Junckerin suunnitelma, jotta tulokset olisivat myönteisiä. Sitten rahoitusvälineet ja yksityiset investoinnit, niihin voi liittyä ongelmia ja meidän täytyy taata se, että jäsenvaltiot pystyvät hyödyntämään myös erilaisia kumppanuuksia. EUn kohesiopolitiikka on ollut jäsenvaltioille aina äärimmäisen tärkeä. Tätä kautta on toteutettu erilaisia ympäristöhankkeita ja monia muita. Ja meillä on nyt suuri vastuu kannettavanamme erityisesti siinä, että mahdollisimman pian saamme aikaan uudenlaista kohesiopolitiikkaa, joka vastaa myös komission filosofiaa ja jäsenvaltioiden tarpeita. Kiitos sitten jäsen Nistelrooy gingen, uh, van mijn kant eh, uitstekend, eh, uitstekend rapport. Geeft ons ook de mogelijkheid om te kijken of we op een aantal punten alvast... Nee. Niin, kiitoksia. Tässä on hieno mahdollisuus kiinnittää huomiota tiettyihin seikkoihin. Erityisesti viittaan siihen, että tulevaisuudessa meidän täytyy keskittyä tähän välitarkastukseen, joka saattaa koitua hyvinkin hyödylliseksi, kun haluamme korjata tiettyjä erheitä. Täällä puhutaan myös joustavuudesta. Joustavuus on tietysti tärkeää. Toisaalta <clears throat> myös temaattinen keskittäminen on tärkeää, joten täytyypä katsoa, missä määrin nämä kaksi asiaa mallavat yhteen. Se, että keskitytään teemoihin, totta kai se on tärkeää mutta viittaan myös siihen huomioon, jonka äh, kollega täällä aiemmin esitti. Eli onko tässä äh, tarkoitus tehdä valintoja? Ei, vaan meidän täytyy tietysti ottaa huomioon eurooppalainen lisäarvo. Totta kai me haluamme vähentää nuorisotyöttömyyttä. Öö, se on kuitenkin toteutettava niin, että tulokset ovat hyvät. Emme tietenkään voi kumartaa kaikille yhtä aikaa ja tehdä kaikkia tyytyväisiksi. Kyllä meidän täytyy tehdä jonkinlaista valintaa. Joustavuus on tietysti asia, johon olemme olleet tyytyväisiä tässä seitsemän vuoden ajan, mutta ehkä kenties ehkäpä vasta muutaman vuoden jälkeen näemme, toimivatko nämä ohjelmat vaikka eivät. Ja siksi ehdottaisinkin. Ehkä meidän täytyy pyytää komissiolta jonkinlaista uutta alkua, niin että voimme parantaa niitä asioita, jotka eivät ole toimineet hyvin aiemmin. Siksi on erittäin tärkeää, että tehdään tällainen puolivälin tarkastus, jotta voimme todellakin katsoa, mitä kentällä on tapahtunut, mikä on onnistunut ja mikä ei. No, ehkä tästä puuttuu ja samoin kuudennesta äm, strategia-asiakirjasta puuttuu rahastojen synergiaulottuvuus. Meillähän on maatalousrahastoja, meillä on energiarahastoja. Ja kun ajatellaan 2020 strategiaa, niin on erittäin tärkeää, että meillä on tällainen laaja-alaisempi näkemys. Mitä tietyillä sektoreilla tapahtuu, mitä taas toisilla aloilla tapahtuu. Ähm, mit, täytyy saada aikaan sy- synergiaa eri rahastojen välillä ja sitä täältä uupuu. Erilaistuminen ja erikoistuminen tarjoaa meille mahdollisuuksia yhdistää edistyneempiä alueita ehkäpä vähemmän edistyneempiin alueisiin, siis saada vähentää niiden välisiä eroja. Meillä on eurooppalaisia, eurooppalaista rahaa, joka kohdennetaan tietyille alueille. Ja tämä tapahtuu tietysti Euroopan, Euroopan talousarvion puitteissa, mutta synergia puuttuu. Meillä on muun muassa konvergenssialueita, joilla varoja kohdennetaan esimerkiksi koulutuksen parantamiseen ja niin edespäin, mutta kuten sanottu, tätä synergiaa puuttuu. Meillähän on ollut kuulemistilaisuus jokin aika sitten tässä nimenomaisessa huoneessa, ja tuolloin kaikki saatoimme todeta, että komissiollakin on alueellinen agenda – niin ja Lissabonin perussopimuksessakin korostetaan sosioekonomista koheesiota ja alueellista koheesiota. Ehkä tähän tulisi kiinnittää enemmänkin huomiota. Mietinnössä sanotaan, että vuonna 2016 tullaan laatimaan arviointi ja se on tietysti totta, mutta on ymmärrettävä, että tämä, Euro- tämä parlamentti on jo itse laatinut oma-aloite mietinnön aiheesta. Ja vuoden lopussa komission tulisi ää, laatia arvio. Täytyy, ää, tiet, täytyy arvioida sitä, mitkä alueet, millä alueilla rahoitus on toiminut hyvin, millä ei. Ähm, kaipaisin mietinnöstä myös tähän liittyviä asioita. Kuulemistilaisuudessahan me olimme kuitenkin loppujen lopuksi yhtä mieltä tästä asiasta, eli että tarvitaan tällaista ter- territoriaalista agendaa, alueellista yhteistyötä. Interregin kaltaista esimerkiksi. kohesio kertomuksestakin on puhuttu, siihen liittyviä asioita on, niin siihen liittyvät asiat ovat muuttuneet aika paljon viime aikoina. Niin, sitten vielä tästä Junckerin ähm, hankkeesta puheen ollen, ehkä puhun siitä myöhemmin. Kiitos jäsen Maladic. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegamme Tamasia tästä erinomaisesti valmistelusta mietinnöstä. Ja tämä mietintö on äärimmäisen tärkeä meille ja valiokunnalle. Ja haluaisin korostaa kahta asiaa. Ensinnäkin ponnistelumme saada kohesiopolitiikko osaksi kehityspolitiikkaa, eikä mistä investointipolitiikkaa, ja toinen koskee täytäntöönpanon äh, viivästymistä seuraavalle toimikalle Ensimmäiseksi siis meidän tulisi korostaa tarvetta saada enemmän hankkeita, jotka koskevat äh, rakenneuudistusten täytäntöpanoa ja julkisen talouden vakauttamistoimia, joten ainoastaan infrastruktuurilähestymistapa, vaan myös toisenlaisia hankkeita. Ja tämä on meidän roolimme edistää asiaa jäsenvaltioissamme, sillä Meillä on uusi strategisten investointien rahasto, uusi investointisuunnitelma, ja komissio on sanonut, että kolme tärkeää pilaria tässä suunnitelmassa ovat rahasto investoinnin lähteenä, niin kuin esimerkiksi kohesiopolitiikassa on budjetissa oma kohtansa, mutta toisaalta myös rakenneuudistukset toisena pilarina. Ja kolmas pilari hyvin valmistelut ja hyvin rakennetut hankkeet, jotka ovat kehityspolitiikan mukaisia. Tämä on asia, jota meidän pitäisi painottaa, kun puhutaan kohesiopolitiikasta, kun käytetään omia rahoituslähteitämme talousarviosta. Ja jotenkin pitäisi pyrkiä harmonisoimaan komission uusia ponnisteluja Eli tämä uusi investointisuunnitelma yhdessä meidän omien ponnistelujemme kanssa kohesiopolitiikassa. Eli pitäisi pyrkiä harmonisoimaan ja pyrkiä menemään samaan suuntaan. Toiseksi, mitä tulee täytäntöpanon viivästymiseen, haluaisin huomauttaa, että tällä hetkellä on yli 80 prosenttia hyväksyttyjä ohjelmia, mutta toisaalta nyt on käynnissä toinen vuosi tässä ohjelmassa ja paljon työtä pitää vielä tehdä jäsenvaltioissa ex ante suhteen ja liittyen niiden täytäntöönpanoon, joten paljon strategisia asiakirjoja analyysejä tarvittaisiin vielä jäsenvaltioista. Ja niiden pitää saada päätökseen muun mm. muassa hallinnointijärjestelmät tulevalle toimikaudelle ja lisäksi rakenteiden akkreditointiprosessit pitää saada vietä päätökseen ja nyt on siis käynnissä toinen vuosi. Tämän täytäntöönpano on vaarassa. Meillä on tämä N plus 3 sääntö, mutta periaatteessa kyse ei ole enää N plus 3, vaan N plus 2 ja jopa siitä pikin pienemmästä määrästä, joten pitää tarkastella, mitä toimenpiteitä pitäisi ottaa käyttöön, jotta voitaisiin tukea täytäntöönpanoa jotta ei menetettäisi määrärahoja vuodelle 2017. Kiitos. Kiitos jäsen Maladitska. Seuraava puheenvuoro menee puheenjohtajalle. Minä puhun Bulgariaa, koska haluaisin kommentoida tätä mietintöä. Искам да благодаря на докладчика за... Kiitoksia ja siis kiitos kovasti erittäin hyvin tehdystä työstä esittelijälle ja hänen pätevyydestään tässä aiheessa ja siitä kannasta, jonka hän on tuonut esiin mietinnössä. Sen perusteella, mitä kollegat sanoivat, niin suurin osa siitä, mitä haluamme tuoda esille kuudennesta kertomuksesta on tässä mukana. Tässä viittaa kohesiopolitiikan täytäntöönpanoon kriisin aikoina ja siihen, minkälaisia vaikutuksia kohesiopolitiikalla on sekä siihen, miten kohesiopolitiikalla on pystytty lieventämään kriisin vaikutuksia useissa maissa. Kuudes kohesiokertomus on osoittanut, että joissakin jäsenvaltioissa investoinnit ovat yli 60 prosenttisesti tulleet kohesiorahastoista. Nyt elämme kriittisiä aikoja EU-ssa ja kohesiorahastoilla on merkittävä rooli siinä, että investointien tasoa voidaan ylläpitää. Tuen lähestymistapaa, joka mietinnössä on. Tässä pyritään täydentävyyteen ja synergiaan tämän politiikan alan ja EUn muiden politiikan alojen välillä. Synergiaa ja täydentävyyttä on korostettava, ei pelkästään niin, että otetaan huomioon EFSI-rahasto ja komission Junckerin suunnitelma, vaan myös monet muut kysymykset, koska meidän pitää pyrkiä moninkertaistamaan mahdolliset tulokset. Jos meillä ei ole täydentävyyttä, yhteistyötä, yhteisiä tavoitteita, niin silloin tulokset jäävät laihemmiksi. Ja siksi se, mitä mietinnössä korostetaan, onkin äärimmäisen tärkeää, eli se, että kohesiopolitiikan sosiaalisen ulottuvuuteen ei ole kiinnitetty kylliksi huomiota. Se on otettava huomioon yhdessä muiden politiikan alojen kanssa. Ja tässä tulee täytyy ottaa huomioon myös alueelliset erityispiirteet. Eli pidän hyvänä sitä lähestymistapaa, että tietyllä alueella on pyrittävä tiettyihin tavoitteisiin, ja tämä onkin mietinnössä yksi keskeisimpiä asioita. On hyvin tärkeää viitata siihen, minkälainen strateginen merkitys keskisuurilla kaupungeilla on. Ei voida katsoa pelkästään suurimpia kaupunkeja. Jos katsomme hiljattaista tutkimusta, jossa katsottiin kaupunkien tilaa vuoteen 2050 asti, niin siitä kävi ilmi, että keskisuurten kaupunkien rooli kasvaa entisestään ja kuudennessa kertomuksessa tällaista kehityskulkua on syytä korostaa. Ja on myös selvää, että rahoitusvälineet ovat entistä merkittävämmässä roolissa ja sitäkin tässä mietinnössä tulisi korostaa. Näin voimme koordinoida Junckerin suunnitelmaa ja muita politiikkoja entistä paremmin. Tässä kaikki. Puheenvuoro saa kollegani Polchak. Kiitos puheenjohtaja. Několika jenom oblastem z této zprávy. Jos sallitte, mainitsisin muutaman alan, joka liittyy tähän mietintöön, mutta haluaisin totta kai kiittää esittelijää, sillä hänen tehtävänsä laajuus oli valtava ja uskoakseni tulokset ovat hyvä perusta työskentelyllemme. Ja varjoesittelijät esittivät hyviä parannusehdotuksia. Sanoisin, että nämä viivästymät ovat suurin, maksuviivästykset ovat suurin ongelma, joka on hyvin esi- mikä on hyvin esillä mietinnössä. Tästä on puhuttu varmasti tarpeeksi, joten en enää toista tätä. Mutta haluaisin tietysti painottaa ongelmaa, joka on työllisyys. Esittelijä korosti nuorisotyöttömyyden ongelmaa, ja mielestäni kyse on talous, taloudellisesta ja sosiaalista ongelmasta, mutta kyse on myös ongelmasta, johon liittyy tiettyjä vaaroja. Ei voida kiistää, että nuorisotyöttömyys luo tai tuo mukanaan ekstremismiä, ääriliikkeiden suosimista. Ja tämä saa aikaan muassa terrorismia, mikä on ollut havaittavissa myös Kööpenhaminassa ja Pariisissa ja muissa kaupungissa. on olisi hyvä saada tästä tilastoja, eli nuorisotyöttömyystilastoja. Jos pohditaan tietysti tässä riskiasemassa olevia nuoria, tämä ei tietenkään ole esittelijän tehtävä listata tämän mietintöön, vaan kyse oli ehdotuksesta, joka voitaisiin tehdä komissiolle. Komissio voisi käsitellä tätä ongelmaa. Ja Tämän myötä pystyisimme paremmin ymmärtämään sosiaalista koherenssia ja tarpeellisia investointeja tarvitaan työllisyydelle muun muassa. Toinen huomautus. Mietinnössä sanotaan, että investoinnit ovat siirtyneet infrastruktuureista kohti PK-yrityksiä, kohti työllisyyspolitiikkaa, innovointia ynnä muuta tämä siirtymä on tapahtunut tosiasiassa ja haluaisinkin korostaa, miten tärkeä synergia on. Jäsen Nistelrooy mainitsi tämän jo omassa puheenvuorossaan. Uskoisin, että synergian vaikutukset voivat auttaa kehittämään pk-yrityksiä ja tuoda lisää innovaatiota. Ne voivat tuoda mukanaan investointeja investointeja, jotka heijastuvat myös infrastruktuureihin, joten korostaisin, miten tärkeää synergiavaikutuksilla ja täydentävyydellä on. Viimeinen huomautus liittyy kohtaan 16 mietinnössä. Kohdassa 16 painotetaan parlamentin valvontavastuuta, artikla 23, siis pitää siis panna täytäntöön ja komission tulee antaa tiedonanto, joka arvioi siis, miten tätä artiklaa on sovellettu. Ja haluaisin korostaa, miten tärkeää ovat tarkat säännöt, sillä komission toimivaltuus on hyvin selvä ja vahva. Tämä kuuluu siis komission toimivaltuuksiin. Ja jos tätä välinettä komissio käyttää, niin soveltamissäännöt niiden pitäisi olla hyvin tarkkoja. Jäsen Lopes tulee tarkastelemaan tätä asiaa. Meidän esittelijämme, minä olen varjoesittelijä EPPltä, mutta on tärkeää korostaa tarkkuutta ja prosessien ennakoitavuutta, jos pohditaan artikla 23. Kiitos. Kiitos. Viimeinen puhuja, jäsen Omarje. Madame euh, Puheenjohtaja, kiitos. Minäkin haluan kiittää esittelijää erittäin tärkeästä työstä. Se on ollut tärkeää paitsi äh, johtopäätöksen ja diagnostiikan osalta kuin myös tulevaisuuden näkymien kannalta vuosi vuoden 2020 jälkeen. Olen yhtä mieltä lähes kaiken sen kanssa, mitä täällä on sanottu. Kuitenkin muutama kommentti. Mitä tulee Junckerin suunnitelmaan? Muutamat kollegat ovat tästä jo puhuneet. Toki me tuemme tätä suunnitelmaa. Mutta tähän liittyy tärkeä riski, nimittäin se, että tämä suunnitelmaa alkaa kehittyä äh, niin, että nämä 315 miljardia ehkäpä saattavat epävakautta kohesion alueelle ja vain pahentavat alueellisia eroavaisuuksia. Eli 315 miljardiahan on suurin piirtein äh, se summa, jota on kaavailtu myös aluepolitiikkaan. Se on myös suurin piirtein se summa, joka vastaa y- yhteistä maatalouspolitiikkaa. Eli niin no, en nyt vielä tiedä, miten tämä 315 saadaan, mutta teoriassa, jos on 315 invest- rahaa, miljardia investointirahaa alueelle, niin kyllähän siinä on merkittävä mahdollisuus, mutta myös merkittävä uhka. Eli se saattaa kyseenalaistaa kaiken sen, mitä me yritämme saada aikaan itse, eli kohesion. Ja tästäpä syystä Euroopan parlamentti parlamentti tietysti haluaa tehdä työtä tämän Junckerin suunnitelman parissa. Mehän olemme vasta parlamenttikautemme alussa. Komissio on tehnyt joukon suunnitelmia ja tulee tekemäänkin, mutta me tiedämme, että asiat menevät eteenpäin nopeasti. Ja Katainen, varapuheenjohtaja, tekee jo työtä jäsenvaltioiden kanssa, tarkastelee näiden ehdotuksia. Eli tässä ehkä meidän tulisi suhtautua tähän keskusteluamme hiukan pragmaattisemminkin, ja meidän tulisi ehkä koordinaattoreiden kanssa keskustella poliittisista ähm, aloitteistamme, joihin voisimme ryhtyä, jotta voisimme pohtia, kuinka voidaan äh, toimia niin, että Juncker ja Katainen äh, itsekin tuntisivat ehkä vähän suurempaa velvollisuutta äh, kokisivat velvollisuudekseen toteuttaa myös aluepoliittisia tavoitteita. Ja tämä liittyy myös siihen, mitä tapahtuu vuoden 2020 jälkeen. Meidän täytyy siis aloittaa jo työmme ja olen iloinen sivulla viisi olevasta kohdasta B. Mehän olemme koko viime lainsäädäntökauden ajan tähdentäneet sitä, että saattaa tulla sellainen riski, että aluepolitiikkaa ei enää välttämättä tai että sitä, sitä pidetään vain välineenä, jolla tuetaan vuoden 2020 ää, tavoitteita. Bresso viittasi täällä investointipolitiikkaan, mutta meidän täytyy myös lujittaa aluepolitiikkaa. Se on todellista solidarisuuspolitiikkaa Euroopan unionissa. Ja uskon, että kaikki tämän valiokunnan jäsenet pitävät juuri solidaarisuutta tärkeänä asiana. Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeä kysymys ja olen yhtä mieltä puheenjohtajan kanssa ja Lambertin kanssa. Jo, peräänkuulutan siis konkreettista lähestymistapaa. Ja siinä vaiheessa, aina, aina kun tapaan ranskalaisia aluepolitiikkoja tai kuntapolitiikkoja, niin he ovat erittäin tietoisia kohesiopolitiikan rahoituksesta, tarjoamasta rahoituksesta, mutta alueella sinänsä on jonkin verran tietämättömyyttä näistä rahastoista, Esimerkiksi horisontti 2020 rahastosta ei tiedetä paljon, eikä myöskään välttämättä kaikista maatalouden rahoitusmahdollisuuksista tiedetä. Ei tunneta esimerkiksi eräitä tutkimukseen liittyviä rahoituslähteitä. Eli me, meidän täytyy tiedottaa ja komission täytyy tiedottaa kuntia ja alueita näistä mahdollisuuksista – ja sitten vielä lopuksi. Olemme puhuneet Urban aloitteesta. On ymmärrettävä, että kaupunkialueidenkin välillä on suuria eroavaisuuksia. Suurten metropolien ongelmat ovat sellaisia, että ei niillä ole mitään tekemistä pienten kaupunkien ongelmien kanssa – Tämä saattaakin ehkä kyseenalaistaa tavoitteemme. Toisaalta me ymmärrämme, että kaupungit ja suuret ja pienet ovat Euroopan ytimessä, kehityksenkin ytimessä, mutta täytyy pitää huoli siitä, että me emme sen vuoksi vain, että ylen katsomme niiden väliset erot vienniltä tätä mahdollisuutta. Ja sitten vielä lopuksi maksatuksesta. Me olemme sanoneet, että mitään ei ole vielä saatu järjestykseen kestävällä tavalla. Ja saattaa käydä niin, että vuonna 2016-2017 olemme taas tilanteessa, jota on hyvin hankala hoitaa. Joten ehkä tulisi vähän jo ennakoivasti budjettivaliokunnan kanssa keskustella näistä asioista niin, että voidaan saada jatkoa tietyille ehdotuksille. And, uh... Kiitos. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Sir Albert Boorille, joka puhuu lyhyesti alueiden komitean puolesta. Hän on entinen alueiden komitean puheenjohtaja ja hän aikaisemmin johti Birminghamin kaupungin neuvostoa Hänellä on siis paljon kokemusta ja hän esittelee alueiden komitean kannan tänään. Olkaa hyvä. President, uh, rapporteur and colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittelijä ja kollegat mahdollisuudesta saada puhua tästä aiheesta täällä, siis tästä kuudennesta kohesiopolitiikka-kertomuksesta. Euroopan kohesiopolitiikka on yksi pilareita, joille EU on rakennettu ja se on äärimmäisen keskeinen politiikan osa EUn talousarviota ja sitä tarvitaan, jotta EU pääsee taloudellisen kasvun tielle. Talouskriisi, jota olemme käyneet läpi, on osoittanut, että eurooppalaiset resurssit ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta voidaan ylläpitää investointeja alueille. Ja siksi meidän täytyy puolustaa entistä voimakkaampaa kohesiopolitiikkaa EUlle. Täällä monet viittasivat mahdolliseen eh, Junckerin suunnitelman vaikutukseen. Haasteet, joita kaupungeilla ja alueilla ja mailla on, ainoastaan lisäävät tulevina vuosina kohesiopolitiikan merkitystä. Alueiden komitean lausunnon suositukset liittyen kuudenteen kohesiokertomukseen liittyvät moniin eri asioihin kohesiopolitiikan tulevaisuudessa. Tarvitsemme rahallisesti tehokkaampaa kohesiopolitiikkaa niin, että saadaan todella varat hyvin käyttöön. Ja tämän kohesiopolitiikan pitää puhua kaikille hallinnon tahoille Brysselistä pienimpään kuntaan. Myös hallinnon rakenteita pitää uudistaa niin, että julkinen sektori voi paremmin vastata yksityiselle sektorille niin, että ei synny esteitä. Haluamme sellaista politiikkaa, joka viestii kansalaisille paremmin mahdollisuuksista ja tuloksista, jotka ovat mahdollisia. Haluamme myös, että meillä on oikeat foorumit, joilla käydä keskustelua kohesiopolitiikasta. Ja tässä yhteydessä haluan todeta, kuinka hyvää yhteistyötä alueiden komitea ja Euroopan parlamentti on tehnyt. Tämä todella on osoitus toimielinten välisestä hyvästä yhteistyöstä, kun täytäntöönpanojen valvotaan kohesiopolitiikan täytäntöönpanoa alueilla. Ja haluan kiittää Tom, Tamas Deutschia erinomaisesta työstä ja siitä, että hän on ollut valmis kuulemaan alueiden komitean suosituksia. Ja haluan korostaa useita prioriteettiehdotuksia alueille. Ensinnäkin olemme tyytyväisiä ehdotukseen, jonka on tuotu esiin Thomas Deutschen mietinnössä, joka koskee monitasoista hallinnointia, jota kautta voidaan sitten vastata alueiden ja yritysten tarpeisiin. Ne vastaavat pitkälti investoinneista, kuten tässä sanotaan, ja niillä pitää olla keskeinen rooli EU:ssa. Olemme tyytyväisiä myös siihen, että tässä halutaan vahvistaa julkisviranomaisten kapasiteettia erityisesti alue- ja paikallistasolla niin, että ne voivat tuottaa yleisölle laadukkaita palveluita. Olemme myös erittäin huolissamme siitä, miten kohesiopolitiikan täytäntöönpano on nikotellut vuosien 2014-2020 osalta ja erityisesti mitä tulee operatiivisiin ohjelmiin. Nämä viivästykset asettavat näiden ohjelmien uskottavuuden kyseenalaiseksi ja vaikeuttavat rakennerahastojen täytäntöönpanoa. Euroopan parlamentin lisäksi mekin haluamme, että näillä toimilla voidaan yksinkertaistaa ja rationalisoida pääsyä rahastoihin. Ja haluamme pyrkiä parempaan tehokkuuteen. Se, että hallinnointia yksinkertaistettaisiin, vähentäisi mielestämme myös virhetasoja kohesio-ohjelmissa. Aivan kuten mietinnössä todetaan, 174 artiklaa, joka koskee alueellista kohesiota, pitää täytäntöönpanna entistä paremmin. Ja tässä täytyy kiinnittää huomiota erityisesti kaiken heikommassa asemassa oleviin alueisiin maantieteellisesti. Haluaisin myös ottaa esiin joitakin kysymyksiä, jotka eivät tule esiin tässä parlamentin mietinnössä, jotka kuitenkin ovat tärkeitä alueiden komitealle. Me toistamme pyyntömme siitä, että julkiset menot alue- ja paikallistasolla tiettyihin investointeihin eivät saa olla, niitä ei saada pitää vajeena vakaussopimuksen mukaisesti. Täytyy myös pohtia syvällisesti investointipankin ja investointirahaston roolia ja niiden toimintamahdollisuuksien laajentamista. Nyt ehkä olisi järkevää katsoa eib rahoitusta aluekehityksessä. Alueiden komitea on myös todennut, kuinka huolissaan se on niistä riskeistä, jotka liittyvät makrotaloudelliseen ehdollisuuteen ja siihen, miten se saattaa vesittää rakennerahastojen ja kohdistuspolitiikan toteuttamista jäsenvaltioissa. Alueiden komitea haluaa painottaa sitä, että tässä Alueellisiin haasteisiin vastataan entistä paremmin. ICT- ja laajakaista hankkeet, niitä voitaisiin aluekehitysrahaston kautta tukea. On monia puutteita, jotka vähentävät kohesiopolitiikan uskottavuutta. Tämä liittyy esimerkiksi varojen kohdentamiseen. Kuudennessa kertomuksessa viitataan siihen, että yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet ovat vähentyneet viime vuosina ja investoinnit sellaisiin sektoreihin, jotka saavat taloudellista kasvua aikaan, ovat vähentyneet. Ja siksi pyydämme, että komissio todella katsoisi hyvin tarkkaan tätä tilannetta Katsotaan, minkälaisia rahoitusoikaisuja on tehty ja mil, miten maksuja on keskeytetty. Tämä on kohta, jossa puhutaan mietinnön kohdassa 16. Sitten kohesiopolitiikan neuvosto olisi myös tärkeää. Siellä voisivat kokoontua kohesiopolitiikasta vastaavat hallitusten ministerit. Tällä tavalla kohesiopolitiikan profiilia voitaisiin parantaa ja vahvistaa, varmistaa se, että asiasta käytäisiin jatkuvaa keskustelua. Komissiolla pitäisi olla komis- poliittisissa keskusteluissa ja tällaisissa rakenteissa merkittävä rooli ja pitäisi taata se, että alue- ja paikallisviranomaisten näkemykset tulevat täysin huomioiduiksi. Toivon puheenjohtaja, että alueiden komitean suosituksista voitaisiin keskustella tässä valiokunnassa vielä lisää ja ne voitaisiin ottaa osaksi mietintöä. Kiitos. Nyt puheenvuoro ETS, Euroopan komission edustajalle. Paikalla on Wills Dijkstra. Kiitos tästä hienosta sukunimen lausumisesta. Olen kuudennen kohesioraportin editoja ja olen regiopääosaston olla myös töissä. Olisi mahdotonta vastata kaikkiin näihin kysymyksiin, joita on otettu esille täällä. Yritän vastata näihin avainasemassa oleviin kysymyksiin ja tiedotan, mikä on komission kanta ja sen suunnitelmat. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että olemme myös huolissamme näistä maksamattomista laskuista ja tutkimme, miten voisimme parantaa tätä tilannetta. Totta kai emme ole ainoat, jotka vastaavat tästä ongelmasta. Tarvitaan jäsenvaltioiden ja neuvoston yhteistyötä, jotta asia voidaan ratkaista. Mitä tulee toimintaohjelmien hyväksi? Teemme kovasti töitä ja pyrimme varmistamaan, että tilannetta parannetaan, jotta voitaisiin panna täytäntöön niin pian kuin mahdollista. Toinen asia, jonka esille otti Antivatch, ero Eurooppa 2020 ja perussopimuksen välillä, joka, artikla myötä, jonka myötä kaikkien heikommassa asemassa pitää, olevia pitää auttaa. Meistä näiden kahden asian välillä ei ole ristiriitaa, eli määrärahat puoltavat edelleenkin sitä, että heikommassa asemassa olevia autettaisiin erityisesti, joten tässä ei ole kuilua pois tuosta sitoumuksesta, että autettaisiin heikoimmassa asemassa vähiten kehittyneitä alueita. Toivottavasti edistystä nähdään, että nämä erot kaventuvat. Jos saatellaan minimivaatimuksia tavoitteille, otamme huomioon siis alueiden kehitystason, joten vähiten kehittyneet saavat hieman enemmän joustoa tältä osin. Tulevaisuuteen keskittyminen on ajankohtaista, vaikuttaa odolta ajatella jo seuraavaa kautta, kun hetkistä kautta ei ole vielä täysin hyväksytty, kaikki ohjelma ei ole vielä aloitettukaan, mutta seitsemäs raportti julkaistaan 2017. Se tulee sisältämään komission ehdotukset kohesiopolitiikalle 2020 jälkeen, eli tähän on vain kaksi vuotta, ja monivuotisen rahoituksen myötä meidän tulee laatia myös uusi ehdotus vuoteen 2017 mennessä uudelle kaudelle, niin mielestäni Tämä tulee olemaan tärkeää, että asia valmistellaan hyvin, jotta valmistelut otetaan siis jo nyt. Sitten alueellinen yhteistyö rajojen yli. Otamme tämän, panemme tämän merkille. Ehkä ei ole tarpeeksi tietoa tällä hetkellä rajat, yli, rajat alueista. Sitä ei ole tarpeeksi eikä tarpeeksi hyvää tietoa. Tutkimme kumppanin kanssa, miten voimme ymmärtää paremmin ja mitata paremmin ongelmia, joita kohdataan raja-alueilla. Ja seitsemännessä raportissa pyrimme osoittamaan edistystä tällä alalla, eli että on enemmän tietoa ja enemmän tapaustutkimuksia, jotta voidaan pohtia näitä tilanteita. Yksi, mitä tulee yksinkertaistamiseen, haluaisin korostaa, että tämä on uuden komissiojäsenen Kretun sydäntä lähellä. Hän pyrkii todellakin parantamaan – politiikan täytäntöpanoa ja yrittää löytää tapoja yksinkertaistaa sitä. Tämä tulee hallinnollisiin valmiuksiin ja pk-yrityksiin. Olemme myös huolissamme siitä, että pitää varmistaa, että byrokratia ja hallinnollinen taakka pk-yrityksille vähenee nykytilanteeseen verrattuna. Ja jos katsellaan globaaleja mittareita, niin kuin Maailmanpankin Easy Doing Business-mittarit, niin on jäsenvaltioita, jotka suorituvat melko keskiarvoisesti tai heikosti, joten pyrimme tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta tämä tilanne paranee. Lisäksi aiomme allekirjoittaa sopimuksen Maailmanpankin kanssa, että tutkitaan, miten alueelliset, alueellisia lukuja saataisiin tästä aiheesta. Makrotaloudellinen ehdollisuus puolestaan koheesioraportin kanssa saman aikaan julkaisimme tiedonannon makrotaloudellisesta ehdollisuudesta ja pyrimme avoimuuteen sen suhteen, että milloin ja jos tällaista ehdollisuutta pitää soveltaa. Totta kai yksi osa tätä on pakollinen, eli kun tiettyjä määräyksiä on rikottu, meidän tulee soveltaa tätä ehdollisuutta, eli jos alijäämä on liiallinen – Edullisuuden tässä pilarissa on kuitenkin joustavuutta tai sitten ei. Kyse on automaattisesta prosessista, koska meidän on pakko tehdä niin asetuksen mukaan. Synergiat rahastojen välillä. Tämä on tärkeä aihe, tärkeä pointti. Kohesioraportti itse ei mainitse sitä yksityiskohtaisesti, mutta itse asiassa tämänhetkisten ohjelmien valmistelut näyttävät, että että on ohjelmia, jotka saavat rahoitusta eri lähteistä ja nähdään yhä enemmän yhteistyötä ja eri varastojen, rahastojen yhteensovittamista. Esimerkiksi jos pohditaan aluekehitysrahastoa ja maaseuturahastoa, niin niiden parissa on pyritty pohtimaan sitä, miten voitaisiin kohdentaa tiettyjä tehtäviä eri toimijoiden kesken, jotta ei ole päällekkäisyyksiä, vaan synergiaa ja selvä tehtävän jako. Tämä on pieni askel eteenpäin, mutta vielä lisää työtä tarvitaan. Lisäksi kuulin sieltä huomautuksia liittyen pääkaupunkialueiden ja pienten kaupunkien väliseen tasapainoon. Toisaalta ovat myös maaseutualueet. Tämä osa-alue, sitä on käsitelty kohesioraportissa ja aiomme tutkia asiaa vielä lisää tällä ohjelmakaudella monet Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltiot ovat tilanteessa, jossa pääkaupunkialue ei ole enää vähemmän kehittynyt tämän seurauksena. Tämä ohjaa rahastoja pois pääkaupunkialueelta riippuen siitä, missä asuu, niin tästä saattaa joko ilahtua tai ei, mutta se on, kyseessä on ero aikaisempaan tilanteeseen. Eli useimmat pääkaupunkialueet tuolla alueella saavat vähemmän rahaa. Jos on 2006 aikakautta, niin aluekehitysrahastot, niitä on käytetty enemmän maaseutualueilla kuin kaupungeissa, joten tuolta ohjelmakaudelta ei ollut mitään maaseutujen vastaista aatesuuntausta. Ja näillä useilla aikakausilla paljon rahaa vielä jaettavissa maaseutukeskusrahastosta. Pitää myös pohtia tulevaa kautta, jotta voidaan tarkistaa, minkä sen, minkälaisen avun nämä tuet tuovat eri alueille. Riippuu näkökulmasta tietysti, mutta Voita, jotkut voivat väittää, että rahoitusta pitäisi lisätä alueelle tai toiselle, mutta se riippuu avun intensiteetistä. Lopuksi uudella ohjelmakaudella olemme tarkistaneet tapaa, jolla pyydämme jäsenvaltioita raportoimaan kuluista ja olemme pyytäneet heitä käyttämään uutta harmonisoitua määritelmää sen myötä kaupungit, kylät ja maaseutualueet, ne on eri kategorioissa. Sen myötä, kun saamme tietoa järjestöiltä, voimme tarkistaa, miten paljon rahaa on käytetty kaupunkeihin, kyliin ja maaseutualueisiin. Tämän hyötynä on se, että tiedämme, missä nämä alueet sijaitsevat, koska aikaisemmin emme tienneet. Lisäksi tiedämme, kuinka monta ihmistä alueella asuu, tiedämme työllisyydestä, koulutuksesta ja muuta lisää. Eli voimme antaa laatuarvion siitä, eli mikä avun intensiteetti pitäisi olla. Toivottavasti sain katettua kaikki tärkeimmät aihealueet. Kiitos loistavasta luonnoksesta. Se oli hyvin kirjoitettu, jossa käsiteltiin kohesiopolitiikkaa. Nykyään kiitos. Kiitos. Deutsch, haluaisitteko puhua lyhyesti? Kedves elnökasszony, olyan röviden fogok hozzászólni. Puheenjohtaja, puhun oikein lyhyesti. Niin lyhyesti, ettei tämä ehkä kuulosta edes kauhean kohtelijalta, koska meidän kollegamme ja meidän vieraamme ovat jo sanoneet aika paljon – ovat käyttäneet hyödyllisiä puheenvuoroja. En halua olla kohtelias kohteliaisuuden tähden, mutta siitä huolimatta haluan todeta, että tämän päivän puheen keskustelu on ollut erittäin hyödyllinen ja kaikki kuulostaa kovin lupaavalta, koska Uskon, että saamme yhteisen lähestymistavan, yhteisen kannan muokattua täällä Euroopan parlamentissakin. En nyt halua valittaa, mutta oletan, että kaikki ovat tietoisia siitä, että kertom- tällaisiin mietintöihin liittyvät ongelmat liittyvät lähinnä siihen, että mietintöjen pituus on rajoitettu. Jos minulla olisi ollut mahdollisuus, olisin kirjoittanut paljon paljon pidemmän asiakirjan, ja sillä tavalla olisin voinut keskittyä paljon useampiin tärkeisiin asioihin. Tietysti on aina mahdollista lisätä tärkeitä seikkoja tähän asiakirjaan muutosehdotusten muodossa, jos teille tulee vaikka sellainen tunne, että tästä mietinnöstä puuttuu jotain tai jotain ei ole korostettu riittävästi, voitte aina tehdä tarkistuksia. Keskittyisin nyt kolmeen hyvin lyhyen seikkaan. Voin olla täysin yhtä mieltä Bresson kanssa, puheenjohtajan kanssa ja Ruinkin kanssa. Eihän tässä tosiaan puhuta ainoastaan Junckerin paketista ja kohesiopolitiikasta – Täällä puhutaan kaikenlaisista politiikoista, ja kohesiopolitiikkaa täytyy yhdenmukaistaa. Meidän täytyy löytää synergioita, ja voi olla, että jotain täytyy tänne vielä lisätäkin. Uskon, että kaikki lienevät yhtä mieltä kanssani tästä asiasta. Toinen seikka, johon haluaisin kiinnittää huomioon, liittyy keskittämiseen ja joustavuuteen. Rova Grail muun muassa ja muutkin varjoesittelijät siis, ovat ymmärtääkseni tehneet työtä näiden aiheiden parissa jo aiemman syklin aikana. Tämä on erittäin tärkeä asia, siis tämä temaattinen keskittäminen. Mutta kun halutaan puhua joustavuudesta ja ylipäänsä joustamisesta, niin se on erittäin tärkeää niille alueille, jotka ovat jälkijunassa. Myös perifeerisille alueille se on tärkeää. Tähän haluaisin keskittyä. Nuorisotyöttömyys on sekin tärkeä asia, siihen on syytä keskittyä. Meidän täytyy torjua tätä ilmiötä. Ja meidän on löydettävä keinoja käyttää kohesiorahastoja myös tätä tavoitetta varten, mutta samanaikaisesti meidän ei tulisi keskittyä ainoastaan nuorisotakuuseen. Meidän täytyy käyttää kaikkia muitakin välineitä, joita meillä on käytössämme, jotta voimme auttaa nuoria ihmisiä. Väline on erittäin tärkeä, <clears throat> Olen yhtä mieltä siitä, että asioita täytyy kutsua niiden omilla nimillä, mutta ei pidä keskittyä ainoastaan tähän yhteen välineeseen ja sulkea samalla pois muita mahdollisuuksia – Itse olen sitä mieltä, että koko kohesiopolitiikka, koko kohesiopolitiikkaa ja Junckerin pakettia täytyy lähestyä täältä kantilta. Eli kattavasti. Kiitoksia kovasti arvokkaista kommenteistanne ja odottelenkin tässä jo teidän muutosehdotuksianne ja toivottavasti toukokuussa voimme hyväksyä tämän hyvällä enemmistöllä. Kiitos. Haluaisin muistuttaa, että määräaikatarkistusten jättämiselle on kello 12 torstaina 12. maaliskuuta päivällä siis tähän kuudenteen kohesioraportti mietintöön. Nyt jatkamme esityslistalla eteenpäin. Eli seuraavaksi käsittelemme urbaanipolitiikkaa. Esityksen pitää EU-politiikkojen urbaanista ulottuvuudesta esittelijämme Kerstin Westfall. Nykyään suurin osa eurooppalaista asuu kaupunkialueilla. Kaupungit ovat taloutemme selkäranka. Monet politiikat vaikuttavat EU-tasolla myös kaupunkeihin, sillä ne joutuvat panemaan ne täytäntöön kentällä, mutta politiikka-aloitteet eri alueilla, muun muassa EU-aloitteet, on huonosti koordinoitu. Päätös lauselmassa 2011 parlamentti vaati parempaa lähestymistapaa. Viime heinäkuussa komissio hyväksyi tiedonannon urbanista ulottuvuudesta. Meidän mietintömme esittelee parlamentin poliittisen vastauksen tähän tiedonantoon joulukuussa. Esittelijämme Kerstin Westfall alusti tätä aihetta. Kävimme mielenkiintoista keskustelua ja tänään hän esittelee siis mietintö luonnoksensa esittäisin tarkistusjättämisen määräajaksi kello 12 torstai 19. maaliskuuta. Äänestämme todennäköisesti kesäkuussa lopullisesta versiosta. Varjoesittelijät ovat täällä myös. Lisäksi alueiden komitean edustaja on täällä ja mm, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean edustajakin on täällä. Ja lisäksi mielenkiintoista tänä aamun kokouksessa on, että keskustelua käydään Eurocitiesin kanssa ja lyhennestyksen pitää yksi sen jäsenistä. Hän tulee siis Burgasista, Bulgariasta. No, me sitten kyse on Bulgariasta, mutta saamme kuulla sit, nyt sitten esittelijää, kollegoiden mielipiteet alueiden komiteaa, Eurocities kertoo kantansa ja sitten eräs kaupunki kertoo niin Olkaa hyvä, Kerstin Westfall. Ja, vielen Dank, Frau Vor- Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Olen aina vilvostunut, kun puhun täällä mietinnöstä, mutta ei tämä liity tähän itse aiheeseen, mutta pyydän anteeksi ääntäni. Kollega Tamashin mietintö on meidän kannaltamme. Kuten hän sanoi, mietintö on usein dramaattinen, koska se on usein hyvin lyhyt, mutta tarkistuksen voimme rikastuttaa sitten sisältöä. Kuulin tässä aikaisemmin, kuinka tärkeitä kaupungit ovat, olipa, olivatpa ne minkä kokoisia tahansa. Ja siksi olenkin toiveikas siitä, että kaupungit eivät ole tärkeitä meille toimi elinten edustajina, vaan kestävästi myös muille niin, että lähdetään pohtimaan sitä, minkälaista kaupunkipolitiikkaa vastaisuudessa harjoitetaan. Ja tästä viedäänkin sitten ajatuksia myös Ateenaan. Suurin, kaksi kolmasosaa PKTstä syntyy kaupungeista ja noin 70 prosenttia lainsäädännöstä täytäntöönpanoa joko kaupungeissa tai aluetasolla. Ja tiedämme ensimmäisten arvioiden mukaan, että noin 50 prosenttia EAKRn varoista uushankkeisiin investoidaan kaupunkeihin. Ja nämä hyvät kollegat ovat ainoastaan muutama syy sille, miksi meidän on käsiteltävä kaupunkia, kaupunkia käsittelevää agendaa. Ja siksi on hyvä, että meillä on toimintasuunnitelma kaupungeista ja toivottavasti komissio pitää pyörät pyörimässä. Ja toivottavasti toivo on viimeinen, joka tässä sitten kuolee. Alueiden komitean ETSK, Eurocities-verkoston ja muiden kaupunkien edustajien kautta on havaittu, että tällainen kaupunkiagenda todella tarvitaan. Ja tässä haluaisin myös toivottaa herra Kirkin Deftin ylipormestarin tervetulleeksi. Olen keskustellut hänen kanssaan ja hän on ollut kaupunkiagendaa käsittelevä esittelijä alueiden komiteassa ja herra Barak myös haluaisin kiittää sekä monia Eurocities-verkoston edustajia hyvistä sisältörikkaista keskusteluista, joita olemme käyneet. Nyt haluaisin myös käsitellä muutamia ehdotuksia, jotka ovat tärkeitä aluekehitysvaliokunnalle siitä, minkälaisia painopisteitä tarvitsemme. Kaupunkiagenda mielestäni ja uskoakseni on tärkeää korostaa tätä heti alusta pitäen ja tehdä tämä aivan mietinnön alussa selväksi, niin tarvitaan siis tietyt puitteet kaupungeille, jonkinlainen työkalupakki, niin että osia voidaan ottaa tästä ulos ja räätälöidä sitten kaupungin tarpeisiin. Se, mitä en käsittele kattavasti mietinnössäni, on kysymys siitä, minkälaisia sisällöllisiä haasteita kaupungeilla on. Minulle on selvää, että toisaalta väestön kehitys, toisaalta ilmastonmuutos, innovaatiot, köyhyydet, asuntopula ovat sellaisia asioita, jotka konkreettisesti koskettelevat kaupunkeja, mutta vielä kerran korostan sitä, että mietinnön pitäisi olla tällainen työkalupakki, josta sitten kaupungit voivat hyödyntää erilaisia välineitä ja räätälöidä niitä ja käyttää niitä omien kaupunkiensa tarpeisiin. Esityslistan edellisen kohdan osalta, tästä jo puhuttiin, sanoin tämän jo joulukuussa ja monta kertaa sitä ennenkin. Mielestäni kaupungit ovat hyvin laaja käsite. Meillä ei voi olla pelkästään suurkaupunkeja käsittelevää politiikkaa, vaan tässä täytyy ottaa huomioon pienet, keskisuuret ja suuret kaupungit. Itse tulen 50 000 asukkaan kaupungista, jossa toimin kaupungin valtuutettuna. Tässä täytyy muistaa myös tällaiset toiminnalliset kaupunkialueet. Tarvitaan sellaista kaupunkipolitiikkaa, joka käsittää myös kaupungin ympäröivät alueet, koska ne eivät voi olla olemassa ilman toisiaan. On tärkeää, että kaupunkiulottuvuus on integroitu olennainen osa eurooppalaisia politiikkoja, ja siksi haluaisin nyt vielä tuoda esille neljä kohtaa mietinnöstäni. Olen ensinnäkin vakuutunut siitä, että kaupunkitasolla. Näin olen viiden vuoden ajan jo sanonut ja rakennerahastojen osallakin taistellut tämän eteen. Ne pitää saada paremmin mukaan Euroopan laajuisen politiikkaan. Näin on nähty myös, kun on muotoiltu erilaisia rahastoja. Niin kutsuttu kumppanuusperiaate pohjautuu juuri siihen, että nämä kaupunkitoimijat otetaan alkuvaiheessa mukaan toimiin. Van Nisteroi varmasti muistaa, että tämä kumppanuusperiaate oli oikeastaan tällainen vallankumouksellinen väline, jota jäsenvaltiot eivät kyllä halunneet, mutta tämä on tärkeää, jotta nämä toimijat saadaan aikaisemmassa vaiheessa mukaan toimintaan. Tiedämme, että joissakin jäsenvaltioissa tätä välinettä on täytäntöönpantu hyvin, toisessa taas ei. Ja nyt meillä ja muillakin toimielimillä on tehtävänämme huolehtia siitä, että tästä kumppanuusperiaatteesta tulee kestävä. Se, joka huolehtii täytäntöönpanosta, on saatava mukaan toimintaan aivan alusta lähtien. Se, mitä kaupungit eivät varmuudella tarvitse ja jota ne aivan oikein pelkäävät, ovat ristiriitaiset ja uudet säännöt Brysselistä. Tämäkin on tullut keskusteluista esiin. Ne ovat usein hyvin hankalasti täytäntöön pantavia. Jos tätä voidaan välttää jo alusta pitäen, silloin eurooppalaisella politiikalla on saatu mielestäni paljon aikaan. Ja toiseksi, kun laadimme eurooppalaista lainsäädäntöä, meidän täytyy ottaa kaupungit huomioon. Ilmastonsuojelu, liikenne, innovaatiot. Kaupungit, olivatpa ne minkä kokoisia tahansa, ovat aina mukana. Saksassa sanotaan, että kaupunkeja on. Ne on otettava huomioon kaikessa toiminnassa, kaikilla tasoilla. Nyt toivonkin, että saamme paremmat työmenetelmät siihen, että saadaan parempaa koherenssia eurooppalaisten politiikkojen välille. Ehdotan tällaista alueellista vaikutusten arviointia, jossa katsottaisiin kaupunkiulottuvuutta. Ja rahastojenkin kohdalla pitää kattavasti ottaa kaupungit huomioon. Usein erilaiset tukimahdollisuudet ovat hämmentäviä, eikä niistä ole. Tämä on tullut keskusteluista esiin. Meidän on pyrittävä saamaan rahastojen välille parempaa synergiaa, niin, että kaupungit voivat todella käyttää tällaisia räätälöityjä ratkaisuja. Ja kolmanneksi, ja tämä on ehkä yksi merkittävimmistä asioista, kun olemme muokkaamassa kaupunkipolitiikkaa, meidän on huolehdittava siitä, että tätä kaikkea tehdään institutionalisoidusti. on tärkeää, että eri tahot todella saadaan mukaan toimintaan. Meidän täytyy saada jonkinlainen järjestelmän muutos, ajattelutavan muutos näihin asioihin. Ainoastaan koordinoimalla näitä politiikan aloja paremmin voimme taata sen, että saamme aikaan hyviä tuloksia kaupungeissa. Euroopan parlamentissa meillä on ollut urbanityö interryhmä, se on ollut hyvin tärkeä foorumi. Mutta arvon kollegat, itse näen tässä hieman laajemman kuvan. Komissiossa voisi olla ehkä yksi tai useampiakin henkilöitä, jotka konkreettisesti pohtisivat kaupunkien asemaa. Ja tämä olisi tavallaan eri pääosastojen, pääosastot ylittävästi henkilöt vahtisivat ja tarkkailisivat sitä, minkälaisia päätöksiä pääosastoissa tehdään ja miten ne vaikuttaisivat kaupunkeihin. Ja sitten tarpeen vaatiessa henkilön pitäisi pystyä puuttumaan tilanteeseen, jos tehdään täysin ristiriitaisia päätöksiä sen suhteen, mitä kaupungit todella tarvitsevat. Ja uskoakseni myös neuvosto voisi järjestää järjest- sanallisia kokouksia ministeriöiden kanssa, jos kaupunkipolitiikkaa pohdittaisiin. Tarvitsemme todella sellaisia toimia, jotka veisivät kaupunkeja parhaiten eteenpäin. Ja vielä neljänneksi puhuisin siitä, että eurooppalainen kaupunkipolitiikka ei voi olla sellaista, että sitä harjoitetaan ainoastaan ylhäältä alaspäin, vaan meidän on todella katsottava nyt asioita myös ruohonjuuritasolta. Ja tarvitaan jonkinlainen formi, jolla kaupungit voivat vaihtaa näkemyksiään. eakr verkostolla meillä on ollut hyviä mahdollisuuksia tuoda näitä asioita esiin. Tässä on käyty melkoisia kamppailuita asian eteenpäin viemiseksi. Sitten meillä on tämä Eurocities-verkosto ja Habitat ja muut verkostot, jotka nekin ovat välttämättömiä. Niitä on kehitettävä edelleen ja ehkäpä myös sovitettavan paremmin yhteen. Uusi monitasoinen hallinnointimalli voisi edesauttaa parempaa tiedonvaihtoa ja jos tähän yhdistettäisiin kaupunkeja koskevaa tilastotiedon keruuta, tästähän on jo päätettykin, niin vasta sitä kautta pystymme Euroopassa saamaan tietoa kaupungeista ja toisaalta sitten laatimaan tämän mukaisesti oikeanlaista kaupunkipolitiikkaa. Hyvät kollegat, mielestäni tarvitsemme pitkä, pitkän aikavälin suunnitelman siitä, minkälaista kaupunkipolitiikkaa haluamme harjoittaa ja mihin suuntaan lähdemme. Enemmän johdonmukaisuutta, enemmän koordinointia ja eri sidosryhmien aikaisempaa mukaanottoa prosesseihin sekä sitä, että toimitaan enemmän alhaalta ylöspäin. Tässä ovat tiivistetysti ne kysymykset, joista keskustelemme, jotka olen ottanut mukaan asiakirjani ja odotan jo nyt innolla kollegoiden ehdotuksia erityisesti varjoesittelijöiden ehdotuksia. Mietintöluonnoksessa olen pyrkinyt ottamaan jo aikaisempien keskusteluiden ehdotuksia. Tiedän, onko, olenko tässä onnistunut. Tässä kollega Deutsch on juuri poistamassa paikalta. Ja, no, tästä kuitenkin sanon asensillan siihen, mitä sanottiin, että valiokunta-aloitteinen mietintö, sen täytyy pysyä tietyissä rajoissa. Mutta on tärkeää, että tämä aihe myös pysyy jatkossa käsittelyssä, koska ei olisi mitään pahempaa kuin se, että Olemme nyt yli, mm, tai puhumme vuoden kaupunkipolitiikasta ja sitten se katoaa sen jälkeen ties minne. Odotan innolla keskusteluita kanssanne ja kiitos siitä, että kuuntelitte. and... Kiitos. Ja sen Westfall nyt sitten saamme kuulla varjoesittelijöiden kantoja. Olbricht ei ole näköjään paikalla ja luer kanelle täällä. Kyllä, tiedän. Autetaan Van Miltenburgista. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut esittelijälle. On hyvä, että puhutaan urbaanista toimintaohjelmasta Euroopassa. Tämä on loistava lähtökohta keskustelulle. Haluaisin tervehtiä alueiden komitean edustajia, Parker ja Eurocitysin edustajat. Myös tervetuloa. He työstävät, työskentelevät muiden sidosryhmien kanssa, että saadaan todellinen eh, eurooppalainen kaupunkiagenda. Kaikki ne, jotka ovat läsnä, ovat vakuuttuneita siitä, että tarvitaan parempaa koordinointia EUn politiikkojen urbaanille ulottuvuudelle – kaupunkeihin. Tästä todellakin tarvitaan, joten koordinointia tarvitaan. Tähän liittyy haasteita, yhteiskunnallisia haasteita, ne, jotka on Agenda 2020 ohjelmassa, joten tarvitaan konkreettisia ratkaisuja. On hyvä puhua nyt tästä eurooppalaisesta toimintaohjelmasta. Valitettavaa on, että saamme tiedonannon komissiolta se pyrki esittelemään reaktioita ja odotamme edelleenkin tätä kuulemista ja sen tuloksia komissiolta. Ei ole vieläkään konkreettisia ehdotuksia, mikä on minusta valitettavaa. Olisi ollut kätevää saada yhdistettyä näitä töitä ja jotta komissio ja parlamentti voisivat yhdessä käsitellä näitä aiheita, sillä näistä asioista puhutaan jo vuosia tästä kaupunkiagendasta muun muassa. Ja loppui vielä edes hämötä. Nyt on todellakin niin, että hetki melkein lyö, joten jos tarkastelen Westfalen ehdotusta tai luonnosta, niin siihen liittyy paljon huomautuksia. Huomautuksia tietysti kohta 20. Westfalen ehdottaa että korostettaisiin erilaisia painopistealueita, erityisesti sosiaalinen osallisuus saada korostettua ja muun muassa ympäristö korossa 20 nämä ovat tärkeitä asioita. Ja olen tiedän, että ne ovat tärkeitä, mutta miten sitten on, jos luodaan desentralisoitua energiaa kaupungeissa, sillä kaupungit luovat hajotetusti energiaa yhä enemmän sähköä siis. Tämä liittyy kestävään kehitykseen. Tosi hyvä, että 2050 vuonna olisi kaupunkeja, useita sellaisia, jotka olisivat energianeutraaleja, jotka olisivat energiaomavaraisia ja niistä ei tulisi CO2-päästöjä. Lisäksi taloudellinen kehitys. Kaupunkihan luo innovaatiota, kaupungeissa luodaan innovaatiota, niissä luodaan uusia palveluita ja tuotteita. Lisäksi no, valintoja pitää tehdä, eli ei kaikkea voida käsitellä, mutta minulle tärkeää on kaupunkiliikkuvuus. Miten vältetään Euroopan tasolla se, että kaupungit tukahtuisivat näihin ruuhkiin, joten pitää löytää uusia kestäviä liikennemuotoja kaupunkeihin. Haluaisin, että tämä otettaisiin esille mietintöön, se olisi oleellista. Lisäksi tärkeää on myös se, mitä esittely mainitsikin, eli sosiaalinen osallisuus, väestön rakenne ja ympäristön kestävyys. Tästä mietinnöstä puuttuu minusta on viittaus mielenkiintoiseen aloitteeseen, joka tehtiin eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden parissa. Kyse on älykkäistä kaupungeista ja älykkäistä yhteisöistä Smart Cities and Communities. Kyse on osaamiskeskuksista, jotka voisivat nauttia tai saada siis rahoitusta Horisontti 2020 ohjelmasta – ja näitä ideoita pitää rahoittaa ja kannustaa rakennerahastojen avulla muun muassa. Kyse on mielenkiintoisesta aloitteesta ja tietojen vaihtoa pitää myös käydä tällä alustalla. Näin ollen uusia hankkeita voidaan perustaa kaupungeissa. Pitäisi myös painottaa tämän aloitteen tärkeyttä siis mietinnössä lopuksi. Meillä on muitakin huomautuksia parempi koordinointi Euroopan politiikoissa. Minusta tämä liittyy, siihen, että komission pitäisi muuttaa toimintapolitiikassa. Siellä hankkeita valmistellaan. No, komission pitäisi integroida tämä urbaani ulottuvuus omaan toimintaansa, joten kyse on toimintakulttuurin muutoksesta, tavasta, jolla komissio tekee politiikkaa siis loppujen lopuksi alueellisen sopimuksen arviointi tämä voisi olla mielenkiintoista. Se muuttaisi lähestymistapaa. Kyse on siis toimintakulttuuriongelmasta. Ja ratkaisua etsitään uusista rakenteista. Mutta ei pitäisi kysyä, että sen sijaan, että luodaan uusia rakenteita, miten parannetaan olemassa olevia rakenteita, joten ajatuksena olisi komissiossa luoda työryhmä, joka ottaa huomioon urbaanin ulottuvuuden, kaupunkiulottuvuuden, joka pitäisi ottaa käyttöön kaikkiin sen politiikkoihin. Tämä olisi hyvä asia, se varmistaisi yhtenäisyyden johdonmukaisuuden. Voisi olla jopa erikoislähettiläs, joka vastaisi näistä kaupunkiasioista. Eli olisi henkilö, joka tuntisi hyvin asiat kentän näkökulmasta ja komission, tämä voisi olla aluekehityksen komission jäsen, hänellä voisi olla lisätitteli ja urbaani kehityksen kaupunkiulottuvuuden komissaari. Eli tämä pitäisi kuulla myös hänen toimivaltaan, sillä hän olisi toimivaltuudet komission kollegiossa puolustaa kaupunkiulottuvuutta Euroopan EUn politiikoissa, joten hän voisi puolustaa kollegiossa kaupunkiulottuvuutta, eli komission jäsen pitäisi olla, joka voisi puolustaa kaupunkiulottuvuutta. Pari sanaa early warning mekanismista, tästä aikaisen varoituksen mekanismista, jotta voitaisiin nähdä, miten vältetään käytännön ongelmat kentällä. Sillä muuten keskustelu jumittuu näihin prosesseihin ja metodeihin, sillä tärkeää on sisältö, energiakehitys, kestävä kehitys siis, ympäristö, kaikki tämä on tärkeää, joten jos haluamme löytää oikean suunnan, pitäisi kysyä, miten tämä voidaan tehdä, no ei ehkä uusin rakentein, vaan muokkaamalla olemassa olevia rakenteita sillä olemassa rakenne, jota pitää parantaa. Kiitos. Kiitos. Nyt sitten pyytäisin teitä puhumaan lyhyemmin. No, saimme kuulla hieman unelmista sitä, siitä, miten olisi tällainen kaupunkikehityksen koordinaattori Rova Michel, olkaa hyvä. Ja, herzlichen Dank. Äh, ich versuche mich äh, wirklich ganz kurz zu... Kiitokset. Yritän puhua oikein lyhyesti. Tämä mietintö on mielestäni erinomainen pohja, jonka kautta voimme käydä sitten myös hyvää keskustelua. Kaksi asiaa haluaisin, kahta asiaa haluaisin lähteä työstämään, ja joihin aion puuttua varjoesittelijänä Ensinnäkin mielestäni tässä pitäisi määritellä tarkemmin se, kuinka pääsemme kaupunkien osalta eteenpäin siinä, kuinka tärkeässä roolissa ne todella ovat. Tuskinpä tässä nyt meidän tarvitsee toisiamme agitoida uskomaan siihen, kuinka tärkeitä kaupungit ovat. Asiassa on päästävä eteenpäin kaupunkien tilanne liittyy esimerkiksi kunnallisiin hoivapalveluihin ja komission toimiin tältä osin. Eli on tehtävä selväksi, että olemme tuolla ymmärtäneet sen, minkälaisessa tilanteessa kaupungit ovat. Ja toiseksi kaipaan tässä hieman poliittista tavoitteiden asettelua mietinnössä. Toisaalta me vaadimme komission työstämään ja niihin liittyvän agendan, mutta emme sano konkreettisesti, minkä suuntainen se tulisi olla. Konkreettisten haasteiden ja vaatimusten osalta voisimme uskoaksemme olla hieman kohdennettumia, paremmin kohdennettuja kommenteissamme. Thank you. Thank you very much. Now... Kiitos puheenvuoron saa jäsen Luer, joka tuli juuri oikeaan aikaan. So teach me to shadow. Kiitoksia kovasti. Tämähän on hyvä opetunti siitä, miten olla varjoesittelijänä useassa valiokunnassa samana päivänä. No niin, muutama kommentti tähän mietintöön ja siltä kantilta, miten voimme tehdä parhaamme Tässähän saattaa olla tulossa suuri muutos koko kohesio kysymykseen. Joissain jäsenvaltiossahan tilanne on kestänyt vuosikymmeniä sen sijaan, että kohesiopolitiikalla olisi päästy eteenpäin. Tätä ja aikatauluja ja kaikkia muuta täytyy tarkastella kattavasti jossain vaiheessa. Niistä rakenteista, joita meillä tällä hetkellä on, niin niiltä osin haluaisin todeta, että tämä on hyvä tämä mietintö. Siihen liittyy paljon subsidiariteettia, paljon sellaista, että halutaan siirtyä tyvästä puuhun pitemminkin kuin ohjata ylhäältä alaskäsin. Ja kaiken kaikkiaan hyvä, mutta onhan täällä muutamia varoituksen paikkoja, joitain jopa federalistisia piirteitä, joita kavahtaisin, mutta nehän tietysti ovat ihan myönteisesti ristiriidassa tämän yleisen subsidiariteettinäkemyksen kanssa. 23, 24 ja 25 kohdat edellyttävät uusia byrokraattisia rakenteita, mikä on kyllä kyseenalaistettava, jos to, ellei sitten käy niin, että näillä korvataan vanhoja rakenteita, jolloin muussa tapauksessa tulee vain uusia rakenteita, päällekkäisiä, lisää paperi, byrokratiaa ja niin edespäin kustannuksia. Jos me kuitenkin haluamme korvata vanhaa ja etsiä uusia keinoja tehdä asioita paremmin, niin silloin saatan ymmärtää, että tässä on omat arvio, ansionsa. Olen myös tyytyväinen kaikkien muidenkin osioiden kommentteihin. Kiitos. Äh, Miss Vana. Kiitos. Sitten jäsen Vana. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle tästä mietinnöstä. Kuten täällä sanottiin, emme tässä valiokunnassa keskustele kaupunkien merkityksestä ja niiden haasteista ensimmäistä kertaa, eikä tämä ole myöskään ensimmäinen mietintö tästä aiheesta, vaan tässä on tehty monivuotista työtä asian tiimoilta. Olen uusi jäsen, mutta tämä pitkäaikainen työ tässä todella on tehnyt minun suuren vaikutuksen. Ja varmasti tämä luo nyt hyvän pohjan sille, että voimme keskustella EU-politiikan kaupunkiulottuvuudesta. Pidän kovasti tästä ajatuksesta valtavirtaista kaupunkiulottuvuutta ja sitä, miten toimielimet asetetaan toimien kes- keske- keskiöön. Haluaisin tässä kuitenkin edellisen puhujan tavoin tuoda esiin jotakin kysymyksiä, joita tässä olemme jääneet hieman kaipaamaan, jotka toimme esille jo joulukuussa. Ensimmäisessä keskustelussa sanoitte, että olette jättänyt joitakin kysymyksiä pois mietinnöstä tilanpuuteen takia. Te viittasitte tällaiseen työkalupakkiin, josta puhuitte, mutta mielestäni mietinnössä, puhutaan eurooppalaisen politiikan kaupunkiulottuvuudesta, niin tähän tarvitaan todella viittaus yhteisiin haasteisiin, joita kaupungeilla on. Viittasitte sitten asuntopulaan, liikenteeseen, ilmastonmuutokseen ja niin edelleen, mutta myös työmarkkinat, nuoriso, työllisyys tai työttömyys ja julkiset palvelut, ja niiden toimintapuitteet tulisi ylipäätään määritellä Euroopan laajuisessa politiikassa ja Euroopan komission harjoittama liberaalissa äh, tai tämä vapaus, vapautumispolitiikka määrittelee tätä hyvin paljon. Esimerkiksi äh, tuettu asuminen on tästä yksi esimerkki. Eli kyllä tässä on joitakin asioita, jotka pitäisi mietintöön saada esiin. Eurooppa 2020, siihen jo viitattiinkin. Siihen liittyy monia merkittäviä tavoitteita kaupunkien osalta, ilmastonsuojelu, köyhyyden torjunta, naisten tasa-arvo, muun muassa ovat asioita, joista on tässä yhteydessä keskusteltava erityisesti, kuten täällä sanottiin, liittyen hyvin rajallisen, rajallisen rahallisiin toimintamahdollisuuksiin, joita jäsenvaltioilla on ja kasvien vapaus, vakaussopimuksen asettamiin rajoitteisiin. Eli moniin 2020 strategian tavoitteisiin on hyvin hankala edes pyrkiä. Tämä on myös kysymys, johon on pureuduttava, jos katsomme tulevaisuuden haasteita kaupunkipolitiikassa, jota haluamme viedä eteenpäin. Sitten vielä yksi kysymys, jota haluamme tässä vielä käsitellä tarkemmin, on väestöpoliittinen kysymys. Kyllä te tämän mainitsittekin. Sitten kansalaisyhteiskunnan rooli, kun keskustellaan kaupunkiagendasta pitäisi myös ottaa tässä vahvemmin huomioon. toisessa valiokunnissa tästä on myös puhuttu ja työllisyysvaliokunta tekee töitä sen eteen, että kansalaisyhteiskunnat huomioitaisiin esimerkiksi talous, talouden ohjausjaksossa. Tästä komissio on jo pitkään puhunut. Eli kyllä nämäkin haasteet pitää ottaa huomioon tässä kaikessa. Ja sitten investointipolitiikan haasteet ja vaatimukset rakennerahastot, niiden rooli kaupungin, kaupunkien kehityksen kannalta on tässä mukana, mutta viitan tässä esimerkiksi investointisuunnitelman uusiin haasteisiin, kaupunkeihin kyllä viitataan, mutta mitään selkeitä kiintiötä tai kumppanuusperiaatteen linkittämistä tähän tässä ei ole mukana, eikä myöskään sitä, miten kansalaisyhteiskunta tai paikallisia aluetaso saataisiin mukaan. Tähän pitäisi kyllä kiinnittää huomiota. Ja sitten vielä sukupuolikysymykset. Ne pitäisi ottaa tähän paremmin mukaan. Meillä on varmastikin aikaa tarkistuksille. Muistaakseni 13. maaliskuuta asti aionkin niitä laatia. Sitten metropolialueet, niistä ei tässä oikeastaan puhuta, ja smart cities on toinen, toinen asia, joka pitäisi ottaa huomioon, mutta kuten sanoin, olemme kyllä jo hyvällä tiellä, tämä on hyvä pohja työlle. Thank you very much, Madame D'Amato. Kiitos, sitten Amato. Kiitoksia. Minäkin haluan arvostaa kollegan kiitollisuuteni kollegan mietin kohtaan kolme seikkaa. Ensinnäkin täytyy tukea ähm, yhteistä strategista äh, aluesuunnittelua. Ja toiseksi haluaisin kehottaa jäsenvaltioita käyttämään esimerkiksi CLLD-tyyppisiä välineitä. Ja kolmanneksi <clears throat> valitettavasti kaupunkien ja kuntien äh, edustajien osallistuminen vuosien 2014-2020 ohjelmien suunnitteluun on ollut aika alhaista. Muutama ehdotus. Tämä monitasoinen hallinto, subsidiariteetti ja kumppanuus, no, sitähän puhutaan myös komission tiedonannossa. Minäkin voin vain korostaa sitä, että tämä, tämänkin tulee olla uuden ohjelmointikauden periaatteiden ytimessä. Minä lisäisin tähän vielä sen, että on erittäin tärkeää korostaa kaupunkialueiden todellista osallistumista ja kaikkien paikallisten toimijoiden osallistumista, ei ainoastaan kuntien edustajien. Eli myös <clears throat> työmarkkinaosapuolten täytyy osallistua esimerkiksi. Jokin aika sitten esitimme myös kysymyksen tästä asiasta. Emme ole vielä saaneet vastausta. Me esitimme kysymyksen siitä, kuinka esimerkiksi ympäristöedustajien äh, ja kansalaisjärjestöjen ja muiden äh, tulisi voida osallistua äh, suunnitteluun, koska useilta alueilta alueella ei välttämättä ymmärretä näiden ohjelmien lisäarvoa. Ja siksi haluaisinkin ehdottaa niiden huomioon ottamista. Meillä on myös Eurositti kertomus vuodelta 2014. On erittäin tärkeää, että saadaan aikaan alueiden ja eri alueiden ja maaseutualueiden ja kaupunkien välille todellisia yhteyksiä niin, että saadaan aikaan todellista alueellista kohesiota ja kilpailukyvyn parantamista. Lopuksi haluaisin todeta, että tässä kollegan mietinnössä en näe viittausta erääseen tärkeään asiaan, nimittäin kaupunkien elvyttämiseen komission tiedonannossa ja mietinnönkin useissa kohdissa korostetaan sitä, kuinka tärkeitä kaupungit ovat innovaatioiden muutoksen moottorina myös kulttuuriset ja sosiaaliset näkökulmat huomioon ottaen. On muistettava kuitenkin, että kaupungeissa väestön kehitys on se, mikä se on, ja siksi on tärkeää, ja on myös tärkeää kiinnittää huomiota eri Ähm, on paitsi eri kaupunkien vanhoihin osiin, on myös tärkeää rakentaa uusia ähm, asuinalueita. Ja erityisesti haluaisin kiinnittää huomiota äh, siihen, että me olemme usein puhuneet äh, kaupunkikonteksteissa äh, sosiaalisen ja ähm, kulttuurisen yhteispelistä. Kiitos varjoesittelijät on nyt käyty läpi ja puheenvuoron saa Zeller. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kollega Westfalille tästä kattavasta pohjatyöstä, joka johtaa sitten mietintöön, joka koskee kaupunkiulottuvuutta Euroopan politiikoissa. Tässä Vasta noin viisi vuotta sitten, kun minut valittiin parlamenttiin, kuulin monilta kollegoilta, että kaupungit liittyvät toissijaisuusperiaatteeseen, eivätkä sinänsä juurikaan liity Eurooppaan, Euroopan asioihin. Täällä käsitellään kalastusta ja maataloutta, jotakin muuta. Mutta kyllä tässä on asioita tapahtunut. Tiedämme, että usean otteeseen, kuten edelliset puheetkin ovat sanoneet, asia on käsitelty ja ihmiset Euroopassa elävät suurimmaksi osaksi kaupungeissa. Kaupungit ovat kuitenkin erilaisia keskenään. Meillä on myös muitakin kuin suurkaupunkeja, kasvavia kaupunkeja, kaupunkeihin muuttaa ihmisiä suurellakin vauhdilla ja tämä tuo mukanaan tiettyjä ongelmia. Meillä on myös keskisuuria ja pieniä kaupunkeja, jotka kärsivät siitä, että ihmiset muuttavat muualle ja näin väestönkehitys on kielteistä. Tähän liittyvät tietysti myös eurooppalaiset tavoitteet joita on otettu esille Eurooppa 2020 strategian puitteissa. Nyt on viisi vuotta jo kulunut, kun pyritään saavuttamaan tavoitteet. Ja nyt kysymys kuuluu, saavutammeko ylipäätään näitä tavoitteita ja miten niihin päästään. Niihin päästään yhdessä eurooppalaisten ihmisten kanssa ja heidän avullaan. Ja tässä on todella otettava huomioon paikallistaso, alueet, joilla ihmiset elävät. Jos näin emme tee, niin emme voi saada aikaan myöskään myönteisiä tuloksia. Ja siksi tämä mietintö on äärimmäisen tärkeä. Se, mitä viiden vuoden aikana tässä valiokunnassa on saatu aikaan, kaupunkiulottuvuus, kaupunkiagenda osana eurooppalaista politiikkaa, on tärkeää, että tämä pysyy ihmisten mielessä myös jatkossa. Meillä on tämä kumppanuusperiaate operatiivisissa ohjelmissa. Se on tärkeää. Mutta tässä tietyt asiat ovat jääneet jälleen taka-alalle. Jäsenvaltiot käyttävät mielellään eurooppalaisia rakennerahastoja, mutta edistävät niillä sitten omia tavoitteitaan – tai alueilla ja esimerkiksi Saksan ähm, osavaltioissa kaupunkikysymyksiä edistetään sen mukaan, mitä tietyllä alueella toivotaan. Ja asioita käsitellään tavallaan väärällä tavalla väärässä paikassa, mutta näin ei voi olla. Nyt meillä on ainutkertainen mahdollisuus tuoda tätä asiaa esille tämän mietinnön kautta. On osoitettava, että olemme tosissamme, kun haluamme luoda yhteyden eurooppalaisten politiikkojen ja sen välillä, mitä paikallistasolla päätetään. Ja puhumme myös siitä, että yhteis, elo Euroopan tasolla on asia, johon kiinnitämme huomiota, oli huolimatta tai riippumatta kansallisista piirteistä. Kaupungit ovat niitä alueita ja paikkoja, joissa ihmiset kohtaavat toisensa. Ja jos emme toteuta näitä kysymyksiä oikein, emme pysty toteuttamaan myöskään tätä hienoja kallisarvoista ajatusta Euroopasta. Muissa valiokunnissa käsitellään maahanmuuttoa, työllisyyden luomista, kasvua. No mistä tämä kaikki syntyy? Mihin ongelmat päätyvät? Ja mitä näitä kysymyksiä käsittelevät tahot tarvitsevat, kun ne luovat politiikkaa? Näiden tahojen täytyy tuntea myös se, että me tuemme heitä ja siksi on tärkeää, että seuraamme mietintöä eteenpäin. Nämä monet kysymykset, jotka tässä on tuotu esiin, varmasti tulevat mukaan tekstiin. Jerova Westfall luo varmasti hyvän pohjan työlle. On tärkeää, että pystymme keskustelemaan kaupungeista myös täysistunnossa, ei kello 23 illalla, kun kaikki ovat jo nukkumassa, vaan sellaiseen aikaan, että todella saamme kiinnitettyä ihmisten huomion asian ja että ihmiset pääsevät paikalle. Kiitos. Thank you very much. And now our last... Kiitos. Viimeinen puhuja Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Mag ik bij het laatste punt nog even aan... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Palaan tähän viimeisimpään kohtaan. tämä ehdotus. Sitä voitaisiin keskustella täysistunnossa yhdessä tämän aamun mietinnön kanssa, siis tämän kohesioraportin kanssa, ne voitaisiin käsitellä yhdessä täysistunnossa. No, ehdotuksia tehdään, mutta keskustelua ei käydä, sehän tässä on viikana olisi siis sääli, sillä tämä vähentäisi työn arvoa. Yrittäkäämme siis käydä keskustelua kohesiosta. Ja kun puhutaan kohesiosta, niin puhutaan kaupungeista. Nehän liittyvät toisiinsa. Kaksi huomautusta tässä mietinnössä. Siitä puuttuu jotakin, mitä mainitsin aamulla. Alueelliset tavoitteet, nimittäin jos halutaan edistää kaupunkien asemaa eurooppalaisessa keskustelussa, niin pitää asettaa alueellisia tavoitteita. Tämä kuuluu jäsenvaltioihin, sillä jäsenvaltiot, äh, kaupungit sijaitsevat jäsenvaltioiden alueilla ja kaupungit ovat itsessään kokonaisuuksia. Ja näistä asioista käsitellään näissä alueilla erikseen. Mutta eroja on kuitenkin paljon. Alueellinen agenda ja toimintaohjelma tapahtuu siis myös jäsenvaltion tasolla. Tämä kysymys on eri ulottuvuudesta. Perussopimuksissa puhutaan asioista Euroopan tasolla, mutta myös kansallisella tasolla, jäsenvaltion tasolla. Tämä on hyvin tärkeä ulottuvuus, josta ei mielestäni ole puhuttu tarpeeksi. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä puhuttiin kuudesta kohesioraportista ja palaan tässä nyt vielä Euroopan komissioon. Ehkäpä hankkeet ja teoria eivät sitten täsmä käytännön tasolla ehdotuksissa. Ja mieleen tulee myös yleisten asioiden neuvosto viime kaudella. Ehdotuksia tehtiin, niitä ei mainita, mutta mutta neuvostossa sanottiin, että haluttiin palata tähän kaupunkiagendaan, joten tähän voitaisiin viitata. Siis viime neuvoston kokouksessa, yleisten asioiden neuvostossa. Eli miten tästä eteenpäin? Asia pitäisi pohtia tarkkaan. On puhuttu vastuuhenkilöstä, koordinaattorista, kaupunkiulottuvuudesta, joten miten eteenpäin. Tämä on arkaluontoinen aihe. Minusta voitaisiin puhua edustajasta, parhaasta mahdollisesta edustajasta. Pian puhumme Eurocitisistä, järjestö olemassa jo noin 25-30 vuotta. Olisi hyvä kuulla Eurostatissin edustajia, jotta, ja jotta voitaisiin varmistaa myös suorat yhteydet komissioon, jotta voitaisiin parantaa toimintatapoja, katsoa mikä tilanne on tällä hetkellä. Eli kaupunkien pitäisi osallistua enemmän, tarvittaisiin komission ja kaupungin välistä kumppanuutta lisää. Kaupungit tarvitsevat tällaista kumppanuutta komission kanssa, sille kaupungit kohtaavat suoraan kentällä näitä asioita. Ei voida mennä eteenpäin niin kuin aikaisemmin tehtiin. Tämä ei ole enää hyväksyttävää. Pitää muuttaa toimintatapaa pitää allekirjoittaa niin sanotusti uusi sopimus komission kanssa. Tarvitaanko siis erikoislähettilästä? En tiedä. Uusi metodi? Enpä tiedä. Tiedän, että Alankomaiden puheenjohtajavaltio vuonna 2016 kaudellaan siis tulee ottamaan esille kaupunkiagendan ja tekee siitä oman painopistealueensa. Totta kai kaikki tämä tapahtuu usealla tasolla, mutta miksi alhaisin taso kaupungit eivät voisi puhua suoraan komission kanssa? Miksi tämä olisi kiellettyä? Kiitos. Nyt sitten Eurocitiesin edustaja, edustaja kohta, mutta pitäisi puhua vähän lyhyemmin sitten näiden meidän jäsenten. Mutta nyt siis herra Verkerkkö, joka edustaa alueiden komiteaa, ja hän on esittelijänä samanaiheisessa ak mietinnössä ja myös Delfin kaupunginjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Arvon puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet, Euroopan kaupunkien ystävät. Kiitos, että saan mahdollisuuden esiintyä täällä minä itse olen alueiden komitean esittelijä nimenomaan kaupunkiulottuvuusasioista eurooppalaisissa politiikoissa. Komiteamme on äärimmäisen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti pitää tätä aihetta niin tärkeänä. Kaupungit ja kaupunkialueet ovat erittäin tärkeitä Euroopalle. Meidän täytyy ymmärtää se, Ja tämä asia täytyy integroida paremmin eurooppalaiseen politiikkaan ja asetuksiin. Onnittelisin Festfaalia erinomaisesta mietinnöstä. Hänkin ymmärtää, mikä on kaupunkialueiden ja kaupunkien rooli eurooppalaisissa politiikoissa. Näin teidät liittolaisena, kun haluan vakuuttaa komission ja muut siitä, että tarvitsemme tällaista kaupunkien valtavirtaistamista politiikkoihimme. Minä olen sadan tuhannen asukkaan pormestari ja kuulun alueemme metropolialueeseen, jossa on noin kolme miljoonaa asukasta. Ja ymmärrän kyllä, mikä on, mitä on olla keski kokoinen kaupunki, jonka ympärillä on suurempia ja pienempiä kaupunkeja. Tämähän on totta monissa paikoissa Hollannissa, mutta myös Euroopassa. On pieniä kaupunkeja, on suuria kaupunkeja, on megakaupunkeja, on kaupunkiyhteisöjä ja jokainen haluaa korostaa omia vahvuuksiaan ja samalla myös va- lainataan toinen toistemme etuja. Ja tällaista Euroopan kaupungeissa tapahtuu tällä hetkellä. No tarvitsemmeko me urbaania agendaa? Ehdottomasti parempi olisi kysyä, miksi EU-tasolla ei vielä ole urbaania agendaa. Tämä olisi menetetty mahdollisuus. Eurooppa tarvitsee kaupunkejaan, tarvitaan tietovetoista taloutta. Kaupungit ja kaupunkilaiset ovat <clears throat> kasvun ja työpaikkojen moottoreita. Juuri niiden ansiosta kasvua tapahtuu ja innovaatioita tapahtuu, ja siksi kaupunkien ja kaupunkialueen sosiaalinen kohesio on tärkeää. Euroopan tason urbaani agenda tunnustaisi sen, kuinka tärkeitä kaupungit ovat, kun halutaan saavuttaa Euroopan, eurooppalaisen politiikan tavoitteita ja halutaan tehdä Euroopasta kilpailukykyisempi maailmanlaajuisestikin. Se parantaisi urbaanin ulottuvuuden integroitumista politiikkaan. Tämä politiikka tarkoittaa siis sääntöjä, asetuksia. Kyse ei ole ainoastaan alueellisesta kohesiosta tai rahoituksesta, kyse on myös siitä, kuinka laaditaan lainsäädäntöä ja täytäntöön pannaan sitä niin, että kaupungit pärjäävät. Juuri Tätä Westfall tarkoitti varhaisvaroitusjärjestelmällä. Joskus kaupungeille ei, kaupunkeja ei huomata Euroopan korkeimmilla tasoilla, ja sen vuoksi Euroopan kaupunkien edustajat voivat jo varhaisessa vaiheessa tiedottaa politiikan tekijöille siitä, mikä toimii ja mikä ei, miten politiikka vaikuttaa kansalaisiin kaupungeissa. Eli tällainen varhaisvaroitusjärjestelmä on tärkeä. Olen havainnut kaksi viimeaikaista kehityskulkua Euroopan politiikan teossa. Toinen on to- toimivat alueet ja agglomeraatiot, ja toinen, on, toinen liittyy paikallishallintoon. Mehän tiedämme, että Euroopassa on ainutlaatuinen polysentrinen rakenne. Se perustuu suuriin, pie- keskikokoisiin ja pieniin kaupunkeihin. Minä tiedän kuntia, joissa on satakin tuhatta asukasta, mutta ne eivät toimi kaupunkeina. Kyse on tällaisista klustereista. Kyse ei ole kaupungeista. Ja on kaupunkeja, joissa on 10 000 asukasta, jotka toimivat ikään kuin olisivat kaupunkeja. Niillä on kaikki kaupunkitoiminnot ja ne ovat tärkeitä alueille monellakin tapaa. Sanoisin siis, että koolla ei ole täysin väliä. En sano, että koolla ei ole mitään väliä, mutta on erikokoisia kaupunkeja, mutta ei pidä katsella vain asukaslukuja. Jokaisella kaupungilla on oma osansa ja tätä osaa täytyy vahvistaa. Se tapa, jolla kaupungit tekevät yhteistyötä muiden kaupunkien kanssa ja maaseudun kanssa. Kau- maaseutukin on tärkeää kaupungeille. Eli tässä yhteistyössä kaupungit hyötyvät paremmasta kohesiosta ja innovatiivipotentiaalista, kuin toisaalta suurten metropolien haitat väistyvät. Ja tähän, tämä, tämä kaikki perustuu erilaistuneeseen hallintomalliin. Vuoden, hu- huomispäivän kaupungit tiedonannossa vuonna 2011 komissio tunnusti sen, että politiikassa tulisi ottaa huomioon alueet ja metropoli ja suurten metropolien alueet, mutta tätä asiaa ei ole vielä kuitenkaan käytännössä toteutettu. Olemme myös huomanneet, että yhteiskunta ja hallinto ovat, niiden välillä on alettu tehdä eroa. Ymmärretään, että kansalaiset elävät nimenomaan ruohonjuuritasolla. Meillä on digitalisaatiota ja internetiä ja sun muuta, ja sen vuoksi kaupunkilaiset ovat äityneet vaativaisemmiksi, mutta myös voimaantuneemmiksi, ovat huolissaan kaupunkien sosiaalisesta vastuusta. Ja kaupungit tekevät yhä enemmän ja enemmän yhteistyötä siten, että että neljä ryhmää tekevät yhteistyötä. Liike-elämä ja markkinat, tiede, koulutus, hallinto ja neljäs elementti ovat kansalaisjärjestöt, jota, joten yhä enemmän ja enemmän tehdään tällaista nelikantayhteistyötä ja tällä tavalla rakennetaan kaupunkeja. No, nyt kun rahaa on vähemmän ja vähemmän kansallisesti valtiontalouden tasolla, niin paikallisesta, paikallisesti tietyt valtion ulottuvuudet alkavat kadota ja se tarkoittaa sitä, että kaupungit, liike-elämä ja yhteisöt joutuvat kantamaan enemmän vastuuta. Eli äm, ihmiset tarttuvat toimeen itse, ryhtyvät aloitteisiin ja heitä myös kehotetaan niin tekemään tai he kannustuvat näin tekemään, koska toiminta on tehokkaampaa kuin aiemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungit, kaupungit toimivat yhä enemmän ja enemmän koordinaattoreina ja paikallisten aloitteiden foorumeina, räätälöityjen palveluiden toimeenpanijoina. Ja siksi olisikin hyvä, jos meillä olisi yhtenäinen, että, että ymmärtäisimme, että tällainen yhtenäinen malli, yhden koon malli ratkaista paikallisia ongelmia ei enää toimi. Euroopan unionin tulisi ottaa huomioon nämä uudet suhteet paikallisesti ja erilaisiin sosiaalisiin haasteisiin vastaamisen mahdollisuuksien monimuotoiset seikat. Eli kaikki tämä täytyy ottaa huomioon Euroopan tasolla. Alueiden komitea pyytää komissiota esittämään valkoisen kirjan, joka koskisi integroitua urbaaniagendaa. Ja jotta, tämä jotta tämä kaupunkiulottuvuus voitaisiin todella ottaa mukaan politiikan tekoon, kun siitä on nyt puhuttu 20 vuotta. Tämä tässä valkoisessa kirjassa tulisi sisältää, siihen tulisi sisältää seuraavat asiat. Ensinnäkin politiikan ähm, integroituneempi lähestymistapa, oikeat olot kaupungeille, jotta kohtaa. Ne voisivat olla eloisia ja vetovoimaisia paikkoja. 70 prosenttiahan politiikasta toteutetaan paikallisesti, eli urbaani agendassa ei ole kyse alueellisesta koheesiosta, ei ainoastaan rahoituksesta, vaan eritoten paremmasta sääntelystä, joissain tapauksissa vähäisemmästä sääntelystä, joka tapauksessa integroidusta sääntelystä, niin että voimme olla kasvun ja työpaikkojen moottori. Pyydämme myös syvällisempää urbaanisen ulottuvuuden huomioon ottamista rahoituksessa ja eu rahastoissa. Tämänhetkisessä ohjelmointi kaudessa, siis kohesiopolitiikassa urbaani ulottuvuus on toki otettu huomioon, mutta on todettava, että kaupungit saavat vähemmän huomiota kuin komission ehdotus vuodelta 2011 olisi edellyttänyt. Eurooppa tarvitsee kaupunkeja kasvua ja työpaikkoja varten. Tämä kaikki tapahtuu kaupungeissa ja siksi Euroopan unionin tulisi rahoituksellisesti helpottaa kaupunkien osaa näissä pyrinnöissä. Olisi myös hyvä, jos Euroopan unioni voisi tarjota jonkinlaisen foorumin, jolla vaihtaa tietoa parhaista käytänteistä. Monet kaupungit tekevät yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa pyrkivät räätälöidysti eh, keksimään ratkaisuja ongelmiin, yhteisiin ongelmiin. Joskus ratkaisut ovat siis mm, räätälöityjä, mutta mutta toisinaan niistä voisi olla hyötyä muillekin kaupungeille. Eli olisi hyvä, jos komissio tarjoaisi jonkinlaisia keskustelufoorumeita, joilla voitaisiin parhaista käytänteistä puhua Urbaksin ja Sivitasin kaltaisia sellaisia. Niitä voisi olla enemmänkin. Eli tosiaan, haluaisimme tehokkaamman tavan vaihtaa parhaita käytänteitä – kaikki nämä <clears throat> elementit edellyttävät siis uutta lähestymistapaa, uudenlaista paikallisia eurooppalaista hallintoa. Ja siksi me tarvitsemme tämän uuden hallintomallin. Kulttuuri, öö, Kin, kulttuurikin on otettava huomioon paitsi Euroopan tasolla myös paikallisesti. Eli meidän täytyy oppia toinen toisiltamme, tehdä yhteistyötä puolta yhteen hiileen tässä monikerroksisen hallinnon mallissa. Ja haluaisimme siis jatkossakin peräänkuluttaa tätä lähestymistapaa, koska, ja nyt siteraan aiempaa komissaaria Johannes Haania, hän on edelleen keskuudessamme, hän on sanonut, että Euroopan tulevaisuutta suunnitellaan nimenomaan kaupungeissa, ja jos me emme onnistu kaupunkien kohdalla, niin emme onnistu lainkaan. Kiitoksia kovasti. Thank you. Thank you very much. I'd like... Kiitos. Kiitos oikein paljon. Komission edustaja pitäisi olla täällä, mutta aikataulusta johtuen meillä on nyt jo viivästystä, joten pyytäisin teitä lähettämään sihteeristölle kommenttinne kirjallisessa muodossa. Ja on sitten velvollisuus toimittaa ne kaikille valiokunnan jäsenille. Sitten Westfall, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olisin kuullut mieluusti komissiota. Ehkäpä täytyisi hieman katsoa, miten esityslistaa laaditaan, miten aikaa jaksoja tässä jaetaan. Meillä oli aamulla käsittelyssä kaksi tärkeää aihekokonaisuutta ja sitten meidän Eurocities-verkostoon pitäisi saada oma äänensä kuuluviin. Me tapaamme varjoesittelijöiden kanssa ja keskustelemme tarkistuksista. Tämä on varmasti hedelmällinen kokous. On aivan tavallista, että tarkistusten jättämisen jälkeen varjoesittelijät tapaavat, mutta tämän, tänään käydyn keskustelun jälkeen ehdottaisin, että tapaamme jo ensi viikolla, koska aihe on niin tärkeä. Aivan pari asiaa kaupunki valtuutetulle. Ehkä minua ymmärrettiin hieman väärin. Ei tässä nyt ole kyse siitä, että palkattaisiin lisäksi joku henkilö tai luotaisiin uusi instituutio. Kerk siterasi tässä komission jäsen Haania. Hän on todella edistänyt voimakkaasti kaupunkiulottuvuutta ja alue- tason toimintaa, mutta siltikään ei ole onnistuttu viiden vuoden aikana selvittämään jokaiselta politiikan alalta sitä, miten kaikki vaikuttaa kaupunkeihin. Eli nyt on luotava jonkinlainen asema tai äh, toimi, joka toimisi niin, että hän sanoisi, että te, mitä te nyt teette työllisyysvaliokunnassa, se vaikuttaa näin ja näin kaupunkipolitiikkaan. Eli tässä oli vielä hieman lisävalaistusta siihen, minkä takia tarvitsisimme tällaisen kaupunkivaltuutetun. Joissakin kaupungeissa tällainen on otettu jo käyttöön. Eli ensi viikolla pyrimme tapaamaan ensimmäistä kertaa varjoesittelyiden kanssa. On hyvä, että meillä on kylliksi aikaa keskustella asioista ja kyllä puolustan puolen myös sitä, että käymme yhteiskeskustelun asiasta Strasbourgissa yhdessä tästä Tamashin, Tamas Deutschen mietinnöstä. Tämä varmasti edistää Euroopan kaupunkien asemaa. Now we have 15 uh, minutes to uh, have a contribution from... Kiitos. Nyt on 15 minuuttia aikaa. Eurocitysin edustajan täällä ja yksi Eurocitysin kaupungin edustaja pyytäisin tulkeilta viisi minuuttia lisää, jotta saamme kuulla Eurocitiesiltä ja yhdeltä kaupunkiverkoston edustajalta. Kiitos. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että Eurocities saa tuoda oman panoksensa tähän keskusteluun jota käydään EUn urbanista agendasta. Eurocityssä mukana oli 130 kaupunkia. Siellä on mukana muussa pääkaupunkeja. Olemme verkosto, johon, jonka avulla opimme toisistamme eri politiikan aloilla. Olemme poliittinen alusta, joka tuo kaupungeille äänen Euroopassa. Uskon, että on tärkeää varmistaa, se, että kaikki kaupunkimme ovat mukana tässä keskustelussa, jota käydään EUn kaupunkiagendasta. Eurocities pitää myönteisen sitä, että komissio ja jäsenvaltiot molemmat ovat antaneet meille mahdollisuuden säännöllisesti antaa panoksemme keskusteluihin viime vuosina. Olemme iloissamme siitä, että saamme myös osallistua keskusteluun täällä tänään. Haluaisin onnitella Westfalia hänen luonnosmietinnöstään, joka, mietintöluonnoksestaan, joka käsittelee eu politiikan urbaaniagendaa. Eurostis on sitä mieltä, että tarvitaan EUn urbaani agenda. Haluaisin korostaa kolmea tärkeintä syytä ennen kuin ennen kuin puhun omista suosituksistamme, miksi tarvitsemme urbaanin agendan ensinnäkin Euroopan tulevaisuus piilee sen kaupungeissa, ne kohtaavat haasteet ja näkevät mahdollisuudet kaikkein parhaiten. Menestyvät kaupungit ja kaupunki, suurkaupunkialueet ovat tärkeitä paikallis- ja aluetasolla, mutta myös Euroopalle kaiken kaikkiaan. Niiden, niiden menestyminen on tärkeää koko Euroopan kilpailukyvylle toiseksi. Useimmat komission painopistealueista liittyvät voimakkaasti kaupunkeihin myös ajatellaan ilmastonmuutosta, maahanmuuttoa, työllisyyttä ja muuta. EUn kaikessa toiminnassa pitää ottaa huomioon kaupunkien kapasiteetti, panostaa, antaa oman panoksensa noihin alueisiin. Lopuksi useat EUn aloitteet vaikuttavat suoraan tai epäsuoraan kaupunkeihin Esimerkiksi jos ajatellaan työllisyys, sosiaalis- kohesioasioita, liikkuvuus, energia- ja talousasioita. Kuitenkin tällä hetkellä näitä alteita ei ole koordinoitu ja tarvitsemme lisäksi enemmän avoimuutta ja parempia tavoitteita EU-politiikkoihin, jotka vaikuttavat kaupunkeihin tavoitteisiin. Haluan tehdä selkeäksi, että emme kannata kaupunkiohjelmaa, joka luo aikaan lisää lainsäädäntöjä, joiden kaupunkien pitää toteuttaa. 70 prosenttia EUn lainsäädännöstä tapahtuu paikallis- ja kaupunkialueilla. Minusta arvoa voitaisiin lisätä ensinnäkin sillä, että kaupungilla on sen valtuuksia. Jos muassa Euroopan 2020 tavoitteita, toiseksi pitäisi löytää yhteinen lähestymistapa politiikan tekoon ja kolmanneksi kaupungit pitäisi olla suoraan mukana jäsenvaltioiden kanssa EUn politiikan kehityskulussa. Komissiolle suosituksia sitten, miten tämä tapahtuu käytännössä, on konkreettisia aloitteita, joita haluaisimme nähdä syntyvän EU-tasolla. Ensinnäkin kannatamme ehdotusta nimittää sellainen urbaani lähettiläs, kaupunkilähettiläs, asioista vastaava lähettiläs komissiossa. Tämä vahvistaisi poliittista, politiikkojen, poliittista koordinointia kaupunkiulottuvuudella. Tämä loisi vahvan yhteyden komission, joten komission tulee parantaa sen valmiuksia johtaa tällaista koordinointia toiseksi. Haluaisi mennä systemaattisempaa kaupunkien osallistamista EU-politiikkaan. Tästä on jo hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi se, että kaupungit osallistetaan suoraan komission asiantuntijaryhmiin. Tärkeää on kuulla sidosryhmiä, mutta tehdä lisäksi myös yhteistyötä kaupunkin kanssa suoraan kolmanneksi. Suhtamme myönteisesti siihen, mitä esittelijä sanoi, eli tämä olisi urbaaneja huippukokouksia. Niissä pitäisi olla mukana kaikkia ö, toimijoita, ne tarjosivat mahdollisuuksia kaupungeille tuoda oman panoksensa Euroopan politiikan tasolle. Nämä askelmat EU-tasolla veisivät kohti parempaa agendaa, mutta meidän tulee olla selkeitä siitä, millaisen urbaanin agendan me haluamme. Tämä on tärkeää, jos haluamme, että kansalaisemme osallistetaan tähän kaikkeen. Tätä tulee politiikan toimialoihin, urbania agendaa. Ei pitäisi olla uusi EU-politiikka. Esittelijä on oikeassaan painottaessaan sitä, että Eurooppa 2020 asettaa jo laajemman kontekstin agendalle tässä kontekstissa. Onko se siitä, että tehdään asioita paremmin, Eurocities on tunnistanut viisi toiminnan alaa, joissa haasteita ja mahdollisuuksia kaupungeissa on eniten. Painopisteet ovat, kaupungit ovat työpaikkojen ja kasvun moottoreita. Ne lisäksi pitää ottaa huomioon älykkäät kaupungit, urbaani agenda liittää hyvin yhteen nämä ongelmat EU-tasolle. Lisäksi EU-varoja pitäisi käyttää siellä, missä ne saavat oikeasti aikaan tuloksia. Esimerkkinä haluaisin mainita sitä, että Eurocities lanseeraa toimintaohjelman. Vaadimme kumppanuutta kaikin, kaikkien tas, tason toimijoiden kanssa. Ja pyrimme yhdessä sitten tarttumaan näihin ongelmiin, jotka liittyvät työttömyyskriisiin. Pyyntömme valiokunnallenne on, että tarvitsemme teitä, jotta tämä urbaani agenda oikeasti toteutuu parlamentin jäsenet ovat luontaisia liittolaisia meille. Tarvitaan mukaan eri sidosryhmät, jotta urbania agenda saadaan vietyä eteenpäin. Se tuo yhteen kaupungit, alueet, jäsenvaltiot, yritykset ynnä muut. Me kannustamme teitä tulemaan poliittiseksi moottoriksi yhdessä kaupunginjohtajien kanssa, jotta eri hallinnon tasot saadaan samaan veneeseen. Tämä tulee auttamaan siinä, että löydetään käytännöllisiä ratkaisuja Euroopan kaupunkien haasteisiin. Teillä on tärkeä poliittinen rooli. Pidätte komissiota vastuusta siitä, että ne koordinoivat paremmin aloitteita. Meillä oli varaa tehottomaan politiikkaan tai päällekkäisyyksiin hankkeissa, julkisissa rahoituksissa on tiukkaa tällä hetkellä, mutta valiokunta pystyisi varmistamaan, että politiikkojen urbaanit ulottuvuudet otetaan huomioon. Toimikautena aikana monitoroitte uuden, uusien rahastojen täytäntöönpanoa, kumppanuusperiaate ja työstys, jos ne panna täytäntöön kunnolla, näyttää esimerkkiä muille politiikan aloille, joissa on kaupunkiulottuvuus lopuksi. Haluan painottaa, että urbaani agenda ei koske ainoastaan kaupunkia ja strategiset haasteet, joita kaupungit kohtaavat näinä vaikeina aikoina, menevät vieläkin pidemmälle. Kaupungit ja lähialueet riippuvat toisistaan, jotta löytävät tehokkaita ratkaisuja. Hyvin menestyvät kaupungit hyödyttävät myös lähialueita, luovat kasvua, innovaatiota ja tarjoavat palveluita useille toimijoille alueellaan. EUn urbaani agenda tämän takia. Siinä kyse paljon enemmän, siinä kyse ainoastaan sen kaupungeista, vaan EUn kyvystä – täyttää strategiset tavoitteet. Kiitos. Olen hyvin ilostunut siitä, että kollegani saa nyt sitten seuraavaksi puheenvuoron. Kiitos. Kiitos Nansin varakaupunginjohtajalle, äh, joka esitteli Eurocitiesin mietinnön nyt sitten Burgasin kaupunginjohtaja Nikolv. Уважаема госпожо Михайлова, уважаеми членове на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент. Kiitoksia arvon aluekehitysvaliokunnan jäsenet täällä Euroopan parlamentissa. Haluaisin kiittää teitä ensinnäkin tästä mahdollisuudesta saada olla mukana tällaisella foorumilla kaupunginjohtajan pormestarin ominaisuudessa tämä onkin erinomainen mahdollisuus saada olla suorassa keskusteluyhteydessä Euroopan parlamentin kanssa kansalaisten edustajana. Minun esitykseni koskee todellista demokraattia demokratiaa toiminnassa, solidaarisuutta toiminnassa. Nämä ovat Euroopan ydinarvoja ja minäkin haluan kertoa teille keskikokoisen kaupunkini tilanteesta Euroopan itäisessä kolkassa. Meillä on suuria kunnianhimoisia tavoitteita, haluamme elää kestävästi ja haluamme ajaa kansalaistemme etua. Kaupunkini on maani neljänneksi suurin kaupunki ja sillä on omat haasteensa. Kuten muidenkin metropolien, meidän täytyy tehdä enemmän, jotta meidät huomattaisiin, jotta meidät ymmärrettäisiin hyväksi paikaksi elää ja asua. Ja me myös haluamme olla vetovoimaisia ulkomaalaisten investoijien silmissä. Me sijaitsemme Mustan meren etelärannalla. Meillä on ainutlaatuinen ympäristöllinen ja kulttuurinen tilanne. Valitettavasti viime vuosikymmeninä kaupunki on kehittynyt raskaan teollisuuden keskukseksi pikemminkin kuin matkailun ja kulttuurin keskukseksi. Ja me pohdimmekin tässä tavoitteitamme uudemman kerran, jotta voisimme saada aikaan kestävän tasapainoisen urbaanin alueen niin, että voimme <clears throat> tulla kilpailukykyiseksi urbaaniyhteisöksi. Ja on hieno asia, että vuonna 2014kin saatoimme kertoa 36 prosentin kasvusta matkailualalla verrattuna vuoteen 2007, eli meidät löydetään myös kartalla. Teemme kovasti voidaksemme torjua työttömyyttä. Meillä on oikein hyvä kumppanuus paikallisten yrittäjien kanssa, ja kaupungin hallinto pyrkii antamaan kaikkia mahdollisia porkkanoita. Me emme pidä kaup- itseämme kaupunkina, joka on Euroopan reunalla, vaan olemme re- Euroopan ytimessä. Meillä on hyvä infrastruktuuri, liikenneyhteydet, ja se onkin edellytys meidän jatkokehityksellemme, kun haluamme tulla eurooppalaiseksi käytävän, <clears throat> käytävän pääksi. Kaksi ja puoli miljoonaa turistia äh, laskeutui lentokentällemme tänäkin tai viimekin vuonna. Ja meillä on myös satama, joka pärjää vallan mainiosti. Vuonna 2007-2014 välisen aikana siis meillä on ollut 37 erilaista hanketta, jotka ovat saaneet hyväksynnän eurooppalaiselle rahoitukselle. Ne ovat siis olleet näitä toimintaohjelmia. Näistä 21 on saatu päätökseen, menestyksekkääseen sellaiseen. 73 prosenttia maksuista on toteutettu. Mutta nämähän ovat kaikki lukuja. Laatu on paljon tärkeämpää kuin määrä. Pyrimme saamaan aikaan investointisynergiaa, kuten näette täältä kuvastakin. Me pyrimme myös käyttämään kansallista rahoitusta. Ja ajatushan on se, että voisimme rakentaa sellaisen varan, jota olemme jo saavuttaneet. Eli että saataisiin vipuvoimaa. Eurooppalainen rahoitus tarkoittaa kestävää ja osallistavaa kasvua, mikä meidän kannaltamme tarkoittaa sitä, että investoidaan infrastruktuuriin, kulttuuriin ja sellaiseen. Sehän on hyvinvoinnin tekijä kansalaistenkin kannalta. Ja kuten kuvista näette, niin me tarjoamme tämänkaltaisia julkisia palveluja. Tässä on tällaisia palveluita kuvattuina, joista olemme ylpeitä. Nämä ovat kaikki sellaisia hankkeita, joita on rahoitettu innovatiivisin rahoitusvälinein. Ja kuten jo sanoin, niin tässä ei ole kyse ainoastaan laa, äh, määrästä, vaan aivan uudesta horisontista, uudenlaisista kunnianhimoisista tavoitteista. Ja se tulos, jonka olemme saavuttaneet, on itse asiassa auttanut meitä säästämään kaupunkimme kasvot. Ja siksi meillä onkin suuret odotukset seuraavan ohjelmakauden osalta. Me haluamme rakentaa sen menestyksen varan, jota olemme jo saaneet aikaan, ja haluamme olla vieläkin kunnianhimoisempia. Haluamme kehittää kestävää kaupunkiympäristöä, parempaa elämänlaatua, energiatehokkuutta tehokkuutta. Haluamme, että kulttuuriperintöä voidaan säilyttää asianmukaisella tavalla. Tällaisia. No niin, tässä tulin kertoneeksi omasta kaupungistani tuolla Mustanmeren rannalla. Se on aika kaukana Euroopan sydämestä, mutta ehkä kuitenkin lähempänä kuin miltä äkki, äkkiseltään näyttää. Ja tämänkaltainen urbaani ulottuvuus eurooppalaisessa politiikassa, josta olemme puhuneet, on ollut keskuudessamme jo pitkään. Ja me uskoakseni olemme elävä esimerkki tästä urbaanin ulottuvuuden korostamisesta. Tällaisen agendan lisäarvoksi me näemme ennen kaikkea sen, että voimme päästä sektoraalisen erilaisuuden, voimme päästä erilaisuuksiemme yli. Me tarvitsemme monimuotoisuutta kansallisesti ja kansainvälisestikin. Ja Eurocities lähestymistavan kannalta kaupungit on nähtävä nimenomaan kehityksen todellisena voimana. kaupunkitasolta aina valtion tasolle. Voimme odottaa itse asiassa vain menestyksekkään ohjelmointia kansallisenkin kehityksen kannalta. Lopuksi, mutta ei vähäisempänä, tämä urbaani agenda mahdollistaa sen, että kaupungit voivat kommunikoida suoraan Euroopan instituutioiden kanssa niin, että ne tunnustetaan täysimittaisena kumppanina Euroopan politiikan teossa. Uh, Kiitos mielenkiintoisesta esityksestä. Parhaani mukaan pyrin lähettämään esityksen kaikille valikunnan jäsenille ja he näkevät sitten kaikki nämä yksityiskohdat, joita emme nyt ehtineet tarkastella. Kiitos esityksestä. Kiitos oikein paljon tulkeille. Kiitos kollegoille. No niin, tässä oli aamupäivän osuus. Tapaamme kello kolmelta iltapäivällä taas sitten. Kiitos.